Okay. Okay, if you could... Uh, Olkaapa ystävällisiä ja istutukaa. Meidän eh, täytyy nyt reippaasti aloittaa. Meillä täytyy olla päätösvalta. Ja sitten me haluamme toivottaa terve, tervetulleeksi Kroatian uudet jäsenet, jotka siis eilen illalla olivat täällä paikalla. Sihteeristö on eh, lähettänyt hallitukseen tämän uuden kieliregimin ja muistutan teiltä, että monikielisyys kuuluu työjärjestykseemme ja se koskee Euroopan parlamenttia. Yksi tavoitteista vaati, vaatimuksista on se, että me saamme tämän tulkkausprofiilin säilytettyä, joka perustuu nimenomaan omaan tarpeisiin. Tästä asiasta sihteeristö huolehtii jäsenet ja varajäsenet 12 6, 12, 16, 19 ja 20. Koska on erilaisia huoneita, joissa pidämme kokouksia ja huoneiden rajoitteet ovat olemassa, jotkut kielet eivät aina ole käytössä. Minä pyydän anteeksi tätä ja pyydän anteeksi, että kaikissa huoneissa ei ole kaikkia mahdollisia tulkkausvarustuksia kaikille virallisille kielille. Tämä, tämä ilmoituksena, mutta me yritämme aina huolehtia tästä kieliprofiilista. Sitten meillä Meillä on budjettimuutoksia tulossa hyvin nopeasti ja tässä yhteydessä on todettava, että budjettimuutokset täytyy ilmoittaa, mikä summa on kyseessä, eikä suinkaan se ero, koska se lasketaan automaattisesti järjestelmästä. Tästä ei neuvoston näkemystä ollut vielä 5.7., mutta määräaika on sama kuin mietinnön, anteeksi, lausunnon kohdassa, eli 18.7. on kyseessä. Jos tästä on kysyttävää, kysykää sihteeristöltä. Mitä sitten tulee näihin rahoituspalvelusäännöksiin, me olemme pitäneet kokouksen 23. päivää ja meillä on ollut 86 tarkistusta ja näitä on tarkasteltu ja katsottu, mikä olisi parhain tapa jatkaa, eh, seurata näiden asioiden eh, toteutumista. Sitten MIFID-dialogi, se pidettiin 4.7. Meillä on määräykset ehm, markkinarakenteista ja trilogissa on teknistä työtä, joka voidaan aloittaa jo kesän aikana. Seuraava trilogi pidetään 4.9. Okay. Oh. Okay. Right, uh, we just, just uh, seem to have got a multiplicity of points. Meillä on, oli nämä monet asiat kohdassa seitsemän. Sitten valiokunnan uudelleen kuuleminen. Tämä statistinen eh, työ, Euroopan tilastot, eh, työjärjestyksen 70 artikka. Liem Huang Gnok on nyt eh, jakanut tätä työtä. 26. kesäkuuta saatiin kompromissi syntymään ja kirjallinen menettely päättyi tästä asetuksen, tästä asetuksen asiasta Irlannin kaudella. Nyt minä haluaisin haluaisin nyt, että komitea ottaisi kantaa työjärjestyksen artiklaan 70. Onko kellään mitään kommenttia tästä asiasta? Minä olin tyytyväinen lopputulokseen. Emme saaneet kaikkia, mitä halusimme, mutta mielestäni edistyimme huomattavasti. Ja jos joku vastustaa, me otamme tämän äänestykseen sitten luultavasti lokakuussa täysistunnossa. No sitten markkina, markkinoiden väärinkäyttösäännökset. Me olemme tästäkin saaneet äh, trilogissa äh, tyydyttävän ratkaisun. Arliin, ole hyvä. No, ei minulla hirveästi ole sanottavaa. Kiitokset esittelylle hyvästä työstä tämän asian parissa. Ja hyvä, että pysyvät mukana. Tämä asia oli hirveän monimutkainen ja kiitos äh, Shannon, että sinä myös äh, vedit töitä. Ja myöskin kiitokset erinomaiselle henkilökunnalle sekä ryhmän äh, että sitten muille sihteeristölle. Ja tiedän, että myöskin komissio teki töitä meidän kanssa yhte- rakentavassa yhteistyössä ja saatiin aikaiseksi yhteisymmärrys. Kiitokset siis. Hey, thank you very much, Arlene, and... Kiitos Arlene. Ja kiitos siitä, että olet ollut tehokas tässä trilogikeskustelussa. Ja nyt sitten voin kuulla, mitä valiokunta on mieltä tästä trilogin tuloksesta. Onko kellään mitään sitä vastaan? Ei näytä olevan, joten sitten asia menee täysistuntoon. Have we got 26 people in the room? Meillä on 26 ihmistä täällä paikalla. Okay. Okay. I think, I think we may have to have... Meidän ehkä täytyy, meillä ehkä täytyy olla kortit tässä käytössä, mutta katsotaan jatkossa. Miten trilogi avataan uudelleen? Meidän täytyy äänestää päätös siitä, että neuvoston kanssa aloitetaan uusi keskustelu tekstin perusteella, joka hyväksyttiin täysistunnossa viime viikolla. Sihteeristö on toimittanut tämän jäsenille. Ja tavanomainen ähm, tiimi, neuvottelutiimi puheenjohtajien varjoistelijoineen. Tämä liittyy työjärjestyksen kohtaan 72, mutta tämä menettely pitää saada hyväksyttyä enemmistöllä täällä. Meillä sitten on tarve 26, koska meitä on 50 kaikkiaan. Eli uudesta säännöstä onko 26? Nyt kaikki, jotka ovat puolesta, tämän mandaatin, neuvottelumandaatin puolesta – Onko joku vastaan sitä? Tyhjää? Ei. Joten tässä on 29 näitä puolesta. 30. No, mutta joka tapauksessa kukaan ei ole vastaan ja näin ollen sitten neuvottelut alkavat. this is all too complicated. We now go to... Tämä on aivan liian monimutkaista. Sitten siirrymme kohtaan 17, joka on minun oma lausuntoni. Tässä on kysymyksessä säädösvallan siirron seuranta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonta jäsenvaltioissa mitä minä olen tässä tehnyt, niin tässä on vain ehdotuksia, jotka perustuvat niihin kokemuksiin, joita meillä valiokunnassa näiden asioiden käsittelystä on. Jatkan sitten, kun täällä on hiljaista. Odotan niin kauan, että pystyn kuulemaan oman ääneni. Ensimmäinen asia on, on tämä rahoituspalveluasetus. Meillä on, on tällaisia teknisiä standardeja tänne lisätty. Ja me haluamme käyttää niitä mieluummin kuin delegoituja säädöksiä. Ja se oli asia, josta me sope, sovimme aikaisemmassa vaiheessa ja mielestämme tämä oli hyvä tapa mennä eteenpäin. Me halusimme myöskin varmistaa sen, että että komissio kuuntelee sitten asiantuntevia näkemyksiä. Haluaisin myöskin niin, että yhteislainsäätäjä täytyy aina tietää, minkälainen delegointiasia on tietyn tekstin suhteen, mutta varsinkin sen suhteen, mikä politiikka valitaan. FMID, IMFD, niin Esmalle ei ollut tarpeeksi poliittista ohjausta. Ja sitten kun me tuen, laadimme näitä tekstejä, jossa meillä on joku oma preferenssi, että me saamme preferenssimme tekstiin. Tästä pitäisi tulla aivan jokapäiväistä käytäntöä. Ja, ja toinen ongelma, jonka olemme kohdanneet, on että tämä aika. Kun joku asia tulee komissiossa esiin, me emme saa sitä lopulliseen äänestykseen niin nopeasti kuin komissio ehkä haluaisi. Eikä meillä ole sitten tästä aikataulusta oikein tietoa ja me emme tiedä, miten delegoidut säädökset sopivat aikataulun. Meillä täytyy aina olla Meillä täytyy olla, olla tämä aikataulu aina tiedossa eteenpäin. Ja ensi, meillähän on vaalit ensi vuonna ja, ja tässä on muitakin asioita, jotka ovat kiireellisiä sen vuoksi ja ne täytyy saada hoidettua. Meidän täytyy myöskin huolehtia siitä, että, että kaikki tämä kuuleminen toimijoiden kesken on täysin avointa. Ja sitten näiden ehdotusteni lopussa minulla on kommentti tästä toimijoiden ryhmästä. Itse ryhmästä täytyy huolehtia siitä, että meillä on riittävästi aikaa, jotta kaikki osapuolet pääsevät paikalle. Tähän, tähän eivät delegoidut säädökset välttämättä suoraan liity, mutta heillähän on, on kuitenkin tärkeää, että on mielipide, mitä delegoidusta säädöksistä ajatellaan, ja se pitää ottaa mukaan. Meillä oli myöskin komission tulkinta, miten se tätä puitesopimusta komissio tulkitsee. E, se on hyvin hankala ollut parlamentin asiantuntijoiden päästä tähän asiantuntijaryhmään. Ja näyttää siltä, että tilanne on sellainen, että että, että meidän pitäisi pyytää osallistumisoikeutta jokaisen kokoukseen. Se on mahdoton prosessi. Ja tässä asia ei ole niin helppoa. Muilla valiokunnilla on ollut vielä vaikeampia tilanteita. Ja joskus joskus sitten he sanovat, että siellä keskustellaan sellaista asioista, joihin parlamentilla ei ole mitään tekemistä parlamenttina, mutta silloin kun on delegoidut säädökset, niin nehän kuuluvat myös meille. No sitten pääomavaatimusasetus. asetus nämä tekniset standardit ja niille annettu aikaa. Me teimme työtä kuukausi, yksi kuukausi plus yksi kuukausi. Meillä kuitenkin oli mielessämme koko ajan tämä monimutkaisuus ja tämä määrä asioita, joka, jotka liittyvät uuteen lainsäädäntöön. Eli yksi plus yksi plus yksi on nyt se, mitä me noudatimme. Ja tämä, vasta tämä viimeinen koht, kuukausi, jossa oli kaikki tämä monimutkaisuus ja substanssi, niin se oli oleellinen. Täytyy muistaa täysistunnon aikataulu, aikataulu ja kaikki nämä Tämä äänestys valiokunnassa on tärkeä vaihe, koska meillä täytyy olla aikaa selittää kaikille, kaikille mitä tapahtui ennen täysistuntoäänestystä. Meillä on tietenkin huolia näistä johdannaisista ja siitä täytyy saada lisää tietoa. Me tarvitsemme myöskin lobbausta. Jos tilanne on sellainen, että mahdollisesti haluamme hylätä tekstin, niin meillä täytyy olla riittävästi aikaa joko neuvotella tai hylätä ehdotus, joka neuvotelluissa on tullut on, on aika järkyttävää, että se joskus täytyy tehdä kahdessa päivässä. Eli olemme ehdottaneet 1 plus 1 plus 1, se pitäisi olla perussääntö, jota noudatetaan. Ja sitten käsittelin tätä kesätaukoa ja vaalitaukoa. Komission täytyy muistaa riittävässä määrin. Ja tämä on myöskin asia, joka täytyy ottaa huomioon, jos halutaan kunnon aikataulua noudattaa töissämme. Mutta täällä on muitakin asioita, ne ovat kuitenkin suhteellisen helppoja ymmärtää. Mutta jos on jotakin muita asioita eh, näihin, näihin delegoituihin säädöksiin liittyen, teidän jäsenten mielessä, niin olkaa tietenkin, teette sitten tarkistuksia ja ilmoitatte kannastanne. En tiedä, onko meillä nyt mukana täällä varjoesittelijöitä tänään. Werner, sinä olit EPPn varjoesittelijä. Onko sinulla tästä kommenttia? Et siis tämä on asiakohta 17, delegoidut säädökset vai kelpaako sinulle kaikki, mitä olen tehnyt? Sitten. it the follow up on the delegation of legislative powers and I've done. lainsäädäntövalta. Siis minä olen nyt sitten tästä mietinnöstä antanut lausuntoni. Tämä menee juuri valiokunnalle. Ja tämä liittyy siis näihin teknisiin, EMRn teknisiin standardeihin. We on, I think this is predominantly done from the chair. Maybe it's easier just to say. Ehkä on helpoin sanoa, että jos joku haluaa puhua, Kay ja Peter, olkaa hyvä. Siis he vapaaehtoisesti haluavat puhua, näin se menee helpommin. Just to say that, that actually with regards to... Kiitoksia. No, um, tosiaan lausunnoista, niin olemme samaa mieltä suuremmasta osasta pari lisäystä eh, ennemmin kuin poistoehdotusta. No, tosiaan näistä aikataulusta mm, ja kuulemisesta sidosryhmien osalta ja sitten vaikutusarvioista. Nämä ovat osa kokonaispakettia ja näitä kaikkia ajatuksia tuemme. Sitten ne lisäykset, joita ehdottaisimme, niin tämä tieto tulva, tiedonvirta parlamentin suuntaan, niin olisi tärkeää, että myös varjoesittelijät saisivat kaiken tiedon, koska jos kuulemisesta mm, siirrosryhmän osalta tulee jotain ja varjoesittelijät saavat tiedon saman aikaan, niin sitten on helpompi saada enemmistö aikaan täysistunnossa, jos kaikki ryhmät ovat saaneet kaiken tiedon prosessista alusta lähtien, eli näin olisi helpompaa, jos tieto menisi myös varjo esittele tärkeimmistä aiheista. Ja koska tässä on niin vähän aikaa tiedonvaihtoa varten, niin silloin nopeampi tiedonvaihto olisi tarpeen. Ja sitten aikaisempien kokemuksen pohjalta, niin meidän pitäisi jollain tapaa koittaa rakentaa sisään tällainen suullinenkin kuuleminen Esman osalta niin, että Esmakin tietäisi, että mistä on kyse ennen kuin asiat ovat tulossa julkisiksi, ennen kuin niistä on hakattu kiveen. Eli tällaiset pikkulisaukset teidän mietintönne. Um, I'll, I'll go to Peter and then... Ensin Peter, sitten Sven. I think I... Olen yhtä mieltä. Tässä on kyse demokraattisista ristiriidoista, joita voi tapahtua. Joskus ensimmäinen teksti kuumoutuu. Ilman kunnollista keskustelua joudutaan suuntaan, johon ei haluta. Eli on tärkeää, että saadaan ymmärtämys tästä niin, että todella se toteutuu joka suuntaan. Tässä on ehkä ISESin liittyviä kysymyksiä. Sven varmasti puhuu tästä. Meitä kiinnostaisi toimia tässä yhdessä valiokuntien kanssa. Nyt pitäisi nähdä, miten ISIS edistää Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä sanoit tästä ja Solvency 2 kun sen täytäntöönpano standardit, nekin on tärkeää saada mukaan. Uh, Sitten Sven. Uh, for your report uh, with which we, we fully agree. Niin, voimme ihan olla tästä mietinnöstä kyllä samaa mieltä. Mitä tulee ESOihin, niin silloin pitäisi myös katsoa sitä, miten on pantu koko nämä sidosryhmät. Ei varmaan haittaisi, että heitä muistutettaisiin siitä, että on vaikeaa seurata sääntelyä ja oikeastaan suurin osa tästä kaikesta liittyy meidän omiin menettelyihimme. Meistä, jos ajatellaan sitä, miten paljon on delegointisäädöksiä ja näitä standardeja, niin ei pienellä ryhmällä ole mitään mahdollisuuksia seurata tätä kaikkea henkilökunnan puolestakaan. Ja sen takia sitten periaatteessa täytyy tehdä paljon töitä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Muuten ei ole mahdollista perehtyä kaikkeen tähän substanssipuoleen. Ja sen takia kysymys kuuluu, että kun meillä nyt on sellaisiakin tilanteita ollut sihteerissä, jolloin resursseja on jouduttu rajoittamaan, miten voidaan sitten käydä kaikki nämä asiat läpi. Ja sitten kun tulee vaikka asiantuntijaryhmästä tarpeita tai sitten johdonnaisoikeutta, niin sitten tietenkin voidaan vain lähettää nämä materiaalit eteenpäin, mutta ei niitä ehditä käymään läpi. Ja se on tietysti ihan ymmärrettävää, koska sihteeristö ei ole oikeastaan mikään poliittinen taho. Ja sen takia, no tämä nyt oli oikeastaan vitsi. No niin. Ja sen takia niin. Kysymys kuuluu, että miten oikeastaan on mahdollista sitten kunnolla arvioida näitä eri asioita? Suurin osa näistä käsittelyistä ei kuulu tavanomaisen lainsäädäntökäsittelyn piiriin ja silloin ei juuri voida tehdä mitään niin kummempia kommentteja. Ja sitten taas lainsäädäntökäsittelyssä tulee paljonkin kommentteja ja muutospyyntöjä. No kyllä Komissio ja virastot tietenkin ö, omassa alkuvaiheessaan tekevät ö, tuskin tekevät töitä mitenkään täydellisesti, joten onhan tämä tietenkin siinä mielessä pikku ongelma kapasiteetin kannalta, kun emme pysy perässä. Eli meidän pitäisi kyllä tosiaan parantaa näitä sisäisiä menettelyjämme. Onko täällä vielä puheenvuoropyyntöjä? No, I know. Um, uh, I, obviously I, I welcome on selvää, että minun on hyvä, että tänne tulee vähän jotain lisää. Minä olen Ken kanssa samaa mieltä ja kaikkien varjoestelijöiden pitäisi saada jotain mutta joskus me pyydämme virallisia, muodollisia kirjeitä, niin en oikein tiedä, kuinka laajasti niitä sitten voidaan jaella, mutta olisi tietenkin hyvä, jos voitaisiin lähettää kaikille. Eh, joskus on vähän tällaista sattumanvaraista, mihin nämä lehdet, kirjeet menevät. Mutta Ainakin jos, jos tämä materiaali kulkee minun kautta, niin minä voin huolehtia siitä, että se jaetaan kaikille varjoesittelijöille. Ja jos tarkistus muotoillaan, niin, niin on ihan hyvä, jos sitä sitten laajennetaan. Ja näistä vaihdoista ihan hyvä, jos tänne tulee lisää. Ja Peter, on aivan hyvä puhua näistä horisontaalisista asioista yhteiskomiteassa tai valiokunnissa ja myöskin tästä täytäntöönpanosta. Ehkä meidän täytyy vähän miettiä tai tarkistaa, että tämäkin asia on oikein täällä mukana. Ehkä voimme vielä keskustella asiasta. No sitten kohdassa yhdeksän oli tästä ryhmästä, juuri sidosryhmistä. Meillä on tietenkin vähän vähän tätä tilaa puhua sidosryhmistä enemmän. Meidän täytyy delegoiduissa eh, säädöksissä todeta, että näillä ryhmillä on vaikutusta – Tämä tavanomainen lainsäädäntöjärjestys on tietenkin se, millä suurin osa politiikkaa luodaan. Ja kaikki tietenkin tämä delegoitujen säädösten käyttö sillä tavalla ei pitäisi tehdä tätä substanssipolitiikkaa. Kaikki ne asiat, indikaattorit politiikasta, Siis täytyy mennä tavanomaisen menettelyn kautta, mutta tämä mandaatti ja kaikki se aikapaine, joka meillä on käytössä, niin valiokunnassa on ollut aikaa eh, keskustella tästä seurannasta ja saada asioita esityslistalle. Seuraava mandaatti, jossa sitten on paljon uutta lainsäädäntöä eh, rahoituspalveluista niin minä todellakin toivoisin, että meillä olisi enemmän aikaa tähän asian tarkasteluun ja, ja, ja, ja myös julkisesti tehdä se. Miten MIFID ykkösessä viime kaudella tehtiin, niin te muistatte eh, sen. Ja meillä pitäisi olla omia myös resursseja sitten laatia tätä 15 seuraavaa lainsäädäntöosiota. Kuitenkin hyviä näkemyksiä sain teiltä ja minä itsekin mietin vielä tarkistuksia ja vien tietenkin eteenpäin teidän näkemyksiä, niin jos haluatte minulle lähettää vielä tarkistuksia, niin lähettäkää ne minulle ja sitten katsotaan, mitä voi tehdä. yhdeksättä puolen päivän aikaan on määräaika 23.24. pitäisi olla valmista, jotta me saamme äänestyksen 30.9. ja sen jälkeen se menee vastuuvaliokunnalle. Kiitoksia tästä. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan, joka on kohta 10. Elvytys- ja kriisinratkaisukehys pankkialan ulkopuolisille laitoksille. Tässä on esittelijänä Case Winburn. Thank you, Madam Chair, um, and I fully understand that not... E- Kiitoksia. Täysin ymmärrän, että kaikki eivät ehkä uh, pidä tätä niin tärkeänä aiheena kuin mitä minä olen viime kuukausina tehnyt. Tietenkin monimutkainen kysymys ja tietysti tämä kritisen markkainfrastruktuurin kysymys on hyvin erikoistunut kysymys. Ja tietysti tämä, tässä on kyseessä kriittisestä infrastruktuurista ja sen takia kunnollinen suunnittelu on tarpeen ennen mahdollisia kriisejä, jotka sitten haittaisivat infrastruktuurinamme ja jos nyt ajatellaan tässä tätä tärkeää ajatusta että mietinnössä, niin pankkialan ulkopuolinen sektori on tietysti hyvin laaja sektori. Ja sitten kun mietitään, mikä siellä sitten on kriittistä markkinastruktuuria, niin, niin mm, on hyvä, että tässä saadaan sitten sovittu hyvissä vaiheen. No minä olen omassa mietinnössä keskittynyt, mikä on kriittinen markkinainfrastruktuuri. Ja nimittäin keskusvastapuolet, eli ne tahot, jotka ovat eri kaupankäyntiosapuolten välillä markkinapaikoilla. Ja, ja sitten nämä selvitystalot, jotka mahdollistavat sitten kaupankäynnin selvittämisen. Eli tosiaan näillä keskusvastapuolilla ja määritysosapuolilla on omat roolinsa kriittisellä markkinainfrastruktuurilla. Sitten on kyseessä muutkin mahdolliset kysymykset, joita voidaan miettiä, niin kuin esimerkiksi äh, vakuutusyhtiöt, omaisuudenhoitajat, äh, maksujärjestelmät ja niin edelleen. Eli tämä luettelo voisi olla aika pitkäkin ja monet äh, ovat lovanneet minun suuntaan, niin tämän laajentaisin mieluummin tätä soveltamisalaa kuin kaventaisin siis sitä, mutta tässä olen pitäytynyt tietyissä kysymyksissä, koska tässä on kiire aikataulu, eli on keskittynyt määritysohjapuolille ja keskusvastapuolille. Minkä takia näitä varten sitten tarvitaan näitä sääntöjä? No uskoisin, että kun tapahtuu tämmöinen yleisempi markkinakriisi tai sitten yritystä koskeva kriisi, niin näiden toimijoiden täytyy kuitenkin pystyä edelleen toimimaan. Toisin kuin pankeilla, pankithan voivat lopettaa toimintansa ilman, että markkinat täysin tuhoutuvat, mutta näillä toimijoilla sitten taas olisi omienkin operaation ulkopuolella vaikutusta. Ja CPSS siis ja ISKO ovat kovasti kyllä laatineet näitä periaatteita näitä markkinatoimijoita varten niin, että olisi jonkinlainen elvytys- ja kriisinhallintasuunnitelma olemassa. Ja meidän pitäisi tietenkin nyt sitten huomioida tämä CPSS ja ISKOn työ EU-tasolla. Tätä on tietysti tehty jo kovasti IMFssä ja siellä on huomioitu tämä maakohtaisissa arvioinneissa ja tosiaan jo tutkitaan eri maiden kokonaissuunnitelmia, ovatko ne riittäviä hätäsuunnitelmia, niin että tosiaan nämä kriittiset markkinat voisivat jatkaa toimintaansa. Tämä elvytys- ja kriisinratkaisu pankkeja varten, josta tässä valiokunnassa on käsitelty ja joka on mennyt nyt kolmikantaneuvotteluun, siellä on mietitty, miten pankit voivat sitten lopettaa toimintansa, jos ne eivät ole enää elinkelpoisia, mutta keskusrahastopuolet eivät voi lopettaa toimintansa, vaikka tietenkin sitten itse toimia voidaan korvata Eli pitäisi olla jonkinlainen kriisiratkaisu suunnitelma niin, että nämä toimet voivat jatkoa ja että on lainsäädäntökehys sitten kaikissa valtioissa niin, että sitten tosiaan toiminta voi jatkoa ö, tällaisten varsinaisten maksukyvyttömyysjärjestelyn ulkopuolella. Eli tässä on tiettyjä erityiskysymyksiä, joita pitää tarkastella. No minkä takia tällä asialla on niin kiire? Sen takia, että on tärkeää huolehtia siitä, että selvitysprosessien huolehtiminen on tietenkin tämä tärkeä osa kaupankäyntiä, mutta pienikin yritysosapuoli on itse asiassa omilla markkinoillaan järjestelmäriskin aiheuttava ja sen takia tällaiset pienetkin osapuolet täytyy huolehtia niin, että ne pystyvät jatkamaan toimintansa häiriötilanteessa. Eli tässä koitetaan huolehtia jatkuvuudesta. CRD-esittelijänä tiedän, että tässä valiokunnassa on tehty jo paljon töitä näiden selvitysjärjestelmien parissa e, ja siten, että voidaan jatkaa huolehtia sisämarkkinatoiminnasta. Eli tässä on tosiaankin oikeus sopia hallintotapakysymyksistä ja kysymyksistä yhteisistä säännöistä EU-tasolla, mutta joissain tapauksissa pääoman vaatimukset koskevat myöskin näitä pankkilisensillä toimivia toimijoita, ja silloin kun kyse on pankkilisensillä toimiluvalla toimivia, toimivista toimijoista, niin silloin pitäisi toimia pankki- ja luottolaitosten sääntöjen mukaisesti, eli silloin pankkien elvytys- ja kriisin ratkaisu suunnitelma voitaisiin siis soveltaa näihin toimijoihin ja sitten taas joillakin osin kansalliset viranomaiset voivat päättää ja soveltaako muita muitakin sääntöjä. Eli tässä on kyseessä tällainen opt-out-järjestelmä enemmän kuin opt-in-järjestely. Ja joskus kuitenkin on hyvä, että esimerkiksi vakuutusyhtiöt tulevat, niihin soveltaisiin enemmän pankkisääntöjä kuin muun sektorin sääntöjä. Ja sitten tosiaan kyseessä tämän kriittinen infrastruktuuri, niin silloin joka ikisessä jäsenvaltiossa pitäisi olla jotkin järjestelyt niin, että nämä osapuolet pystyvät jatkamaan toimintaansa varsinaisen maksukyvytysmenettelyn ulkopuolella. Tällä hetkellä joillakin on jäsenvaltioilla tällaisia sääntöjä, mutta ei kaikilla. Eli nyt pitäisi huolehtia, että kaikilla olisi tällaiset säännöt niin, että jos osapuoli joutuu maksukyvytysmenettelyyn, niin sitten kuitenkin varsinainen selvitystoiminta voi jatkua tämän maksukyvytysmenettelyn ohella. Ja sitten jos sitten tarvitaan jonkinlaista kriisatkaisua viranomaista, niin se voidaan perustaa jäsenvaltiossa tai sitten voidaan sopia vaihtoehtoisesta järjestelystä, kuten esimerkiksi, että keskuspankki huolehtii tästä niin, että jollakin tapaa sitten on oikeusvarmuustavat ja tosiaan toiminta voi jatkua. Ja tosiaan näiden periaatteiden mukaisesti niin kaikkien keskusvastapuolten pitäisi, niillä pitäisi olla tällaiset suunnitelmat. Tarvittaisiin lainsäädäntökesys, joka mahdollistaa tämän pikaisesti, niin että nämä osapuolet pitäisi ottaa huomioon heti, niin että voidaan huolehtia EU-tasolla kriittisistä markkainfrastruktuurista. Tietysti suurin osa näitä, mitä nyt on tulossa, ovat äh, nämä keskusvastapuolet tämän näiden johdannusmarkkinoinnin lisääntymisen myötä ja De Lange ja De Meer ovat laatineet tästä mietintöä. Meillä onkin itse asiassa nyt hallinto keskusvastapuolia varten Euroopassa ja itse asiassa me huolehtia nyt sitten keskusvastapuolen hyvästä hallintotavasta lainsäädännössä. Ja äh, se, että siis keskitytään äh, keskusvastapuolen niin, että riskinhallinta on avoimempaa, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä hallintomenettelyt itse asiassa sitten todellakin vähentävät tätä markkinahäiriöiden leviämistä. Ja on myös hyvä muistaa, että nämä yleiset selvitysosapuolet ovat aina yhteydessä keskusvastapuolen, varsinaiset sijoittajat ei, eivät niin, eli se, mitä Demier kirjoitti näistä loppuasiakkaiden varoista, niin siinähän tarkasteltiin sitä, minkälaisia vakuuksia nämä antavat vastapuolille, vastapuolille. eli täytyisi tarkastella sitä suhdetta, mikä loppuasiakkaalla ja keskusvastapuolella ja osapuolella on. Ja Demerin mietintöön tehdyt tarkistukset koskivat juuri tätä asiakkaiden varoja, eli jos niiden osapuolet tekevät konkurssin, niin siitä pystyttäisiin varat siirtämään nopeasti toiselle osapuolelle. Tämä siirtävyys oli tärkeä kysymys, mutta siinä oli kyse nimenomaan asiakkaan suojelusta enemmän kuin muiden osapuolten suojelusta. Mutta tosiaan keskusvastapuolta tarvitaan voimakasta hallintokulttuuria ja Tosiaan, jos keskusvastapuoli mm, menee tulee maksukyvyttömäksi, niin sitten pitäisi huolehtia kuitenkin markkinoiden vakaudesta ja sitten loppu viimeiseksi kuitenkin pitää pystyä myös suojelemaan näitä investoijia. Ja sitten tarvittaisiin myös riittävän iso rahasto, jotta kahdenkin osapuolen maksukyvyttömyys pystytä kattamaan. Ja tämä on tietenkin hyvin epätodennäköistä normaaleista markkinatilanteessa, että tarvittaisiin vielä lisää toimenpiteitä pingin toimenpiteitä. Mutta siis rastossa pitäisi olla tarpeeksi e, suuret varat, että, että myös keskusvaltapuolen omien, omien varojen pääomavaatimus on riittävä. niin, että pystytään kattamaan osapuolen tappiot. Ei myöskään vuonna 2009 on tullut, tullut, menty tähän tilanteeseen, niin että tuskin tarvitsemme sen kummempia suojamekanismeja, mutta kuitenkin keskusvastapuolten osalta täytyy miettiä, mitkä toimenpiteet voisivat mennä sitä pidemmälle. Jos ajatellaan, minkälaisia operaatioita keskusvastapuolet hoitavat, niin niillä tulee yhä enemmän uusia toimintoja, kun tulee uudenlaisia markkinaperät ja niiden kuin vakuuksien hoitoa. Jos ajatellaan tällaista ulkoista tai sisäistä toimintaa ja sitten jos todellakin rahaston varat on käytetty, niin sitten pitäisi miettiä, minkälaisia elvytys- ja kriisiratkaisusuunnitelmia voi olla käytössä. Eli täysin määritellä sitä, että missä sitten el- e, elvytys loppuu ja missä alkaa kriisin hallinta. Ja olen tässä mietinnössä koittanut nyt alustaa sitten tätä vähän määritellä. Tämä ei välttämättä ole vielä mikään lopullinen sana asiasta ja varmasti varmaan ei ole omat ajatuksensa, mutta olen kuitenkin ajatellut, että jos ajatellaan ö, näitä elvytystoimia, niin tässä nyt on jonkinlainen keino kattaa se rahastolla, mutta siinä vaiheessa kun rahaston varat loppuvat ja asiakkaan varatkin on otettu käyttöön, niin sitten olen sanonut, että siinä vaiheessa sitten kansallisen viranomaisen pitäisi perustaa tällainen ö, ö, uut, ö, kriisinhallintaviranomainen. Eli siinä vaiheessa, kun nämä normaalit muut varat on käytetty ja kaistusvastapuolen muut normaalit käytännöt on käytetty, niin sitten kansallisen viranomaisen pitäisi huolehtia asiasta ja perustaa jonkinlainen mm, elvytys- tai kriisiratkaisuviranomainen. Ja tässä on koitanut siis keskittyä näihin kahteen asiaan. Eli siellä keskusvastapuolissa on isompia riskejä kuin määrässä osapuolissa, jotka kuitenkin saattavat olla merkittäviä ja järjestelmän kannalta, eli täytyisi olla olemassa riittävät menettelyt käytössä CPSS ja ESKon periaatteiden mukaisesti. Mutta sitten täytyy katsoa, että missä vaiheessa, miten määritellään nämä infrastruktuurit ja miten tämä soveltamisala rajataan. En tiedä, pitäisikö mennä pidemmälle kuin CPSS ja ESKon määrittelyissä on menty tässä vaiheessa ja pitäisikö ottaa muitakin kysymyksiä huomioon, niin kuin mer- mar- maksujärjestelmät ja vaikutukset. CPSN sen joskon työ näiden osapuolten osalta on paljon pidemmälle mennyttä kuin muiden pankin ulkopuolisen sektorin osalta, eli ehkä olisi hyvä toimia tässä samalla tavalla. Tietysti siis sitten voidaan huomioida muutkin lainsäädäntöhankkeet, esimerkiksi MIFIDin osalta. Sielläkin käsitelty näitä hallintotapakysymyksiä ja pääomavaatimusdirektiivissä on myös käsitelty osapuolia ja näitä samoja kysymyksiä. Joten kyllä tässä tietysti täytyy huomioida nämä muutkin ö, kysymykset. Ja siis Solvesi kakkosen osalta ö, on, siellä on myöskin säätöjä tästä hallintotavasta. Eli täällä on paljon kirjallisia lainsäädäntöhankkeita ja tosiaan tässä nyt sitten ehkä koitetaan vain huolehtia nyt sitten vielä, mitä porsarikia sinne jää. Ja tässä täytyy nyt todellakin toimia sitten rivakasti. Niin olen pahoillani tämän hirveän mutkikasta ja tämä saattaa kyllästyttää jo joitakuita, jotka tätä niin hyvin tunne, mutta odotan kovasti varjoesittelyiden kommentteja Kiitoksia. Uh, thank you very much, Kay. I'll now move on to the show. Sitten siirrymme varjoesittelijöiden puoleen. Danuta Hübner ensimmäisenä. Very much. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin todeta, että uskon, että jos todella vakavasti haluamme oikeanlaiset olosuhteet rahoitusmarkkinoille ja niiden toiminnalle, niin meidän täytyy päästä eteenpäin lainsäädännössä pankkialan ulkopuolisten laitosten osalta. Ja se, mitä Kei sanoi, selvästi tulee esille sen, että lainsäädäntö pankkialan ulkopuolisten laitosten osalta jo pyrkii siihen, että luodaan entistä turvallisempi toimintaympäristö. Ja se on kannustanut jo lisäkaupan käyntiin ja selvitystoimintaan Ja kaikki asetukset, joita meillä on jo olemassa ja joista keskustellaan, MIFID ja muut, jotka kei mainitsi, ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne pyrkivät siihen, että jokapäiväiset markkinoiden toiminnat ovat vähemmän riskialttiita, jotta ei jouduta äärimmäisiin tilanteisiin ja stressitilanteisiin tai maksukyvyttömyyteen. Ja tähän pitää todella liittyä sellaisia elvytys- ja kriisin ratkaisumenetelmiä, joilla voidaan todella estää tällaisia äärimmäisiä tilanteita. Ja meidän myös mielestäni tämä menee nyt oikeaan suuntaan, tämä teksti. Ja mietinnössä todellakin tätä erityishuomiota tiettyihin kriisinratkaisumekanismeihin pankkialan ulkopuolisten laitosten osalta. Meidän täytyy todella katsoa tarkemmin kaikkia yksityiskohtia tältä osin. Ja itse haluaisin keskittyä tiettyihin kysymyksiin, jos otetaan huomioon nykyinen mietintöluonnos. Ja tämä täydentäisi Kein mietintöä. Ehkä ensin muutama sana yleisestä lähestymistavasta näihin elvytys- ja kriisin ratkaisusuunnitelmiin. Olen sitä mieltä, että pankkialan ulkopuolisten, laitos, ulkopuolisten laitosten pitäisi itse luoda sääntöjä, joita sitten valvontaviranomainen voisi tarkastella ja se voisi näin pyytää sitten suunnitelmiin mahdollisia muutoksia. Ja valvontaviranomaisella olisi myös valtaa toimia rahoitusmarkkinoiden vakauden nimissä. Totta kai tässä täytyy olla tietoinen mahdollisista epävakauden tilanteista stressitilanteessa. Ja sitten asia, joka olisi tähän ehkä hyvä lisätä, on, että jokaisessa maassa viranomaisten pitäisi pyrkiä yhteistyöhön ja myös pitää toisensa ajan tasalla. Ja tämmöinen ryhmiä koskeva suunnitelma voitaisiin myös mahdollisesti saada käyttöön eri oikeudenkäyttöalueiden välillä. tietyt toimet voivat tässä myös mennä muita pidemmälle, tämä home host aspekti. Mutta kun katsomme pankkialan ulkopuolisia laitoksia, niin, niin kaikkien toimien pitää olla johdonmukaisia jo olemassa olevien asetusten ja tekstien kanssa, kuin, kuten Keikin sanoi. Uskon myös, että arvopaperikeskukset ovat sellaisia, että ne tarvitsevat myös räätälöityjä ratkaisuja. Arvopaperikeskusten keskeisimmän toiminnan määrittely on ehkä hankalaa ja tämän mietinnön kohdassa 12 aivan oikein sanotaan, että että jos tulee hankalia hetkiä, niin silloin pitää kuitenkin pystyä säilyttämään näiden toimijoiden toiminnat, perustoiminnat. Mutta sitten muut toimet, kuten arvopaperien liikkeelle lasku, niin siihen voi liittyä sitten selvitystoimia ja se voi aiheuttaa riskejä järjestelmä ongelmia muihin toimiin. Eli eri arvopaperikeskusten toimien väliset linkit pitäisi pitää mielessä. Tässä on todella paljon lyhenteitä, enkä pidä niistä, kun tässä sanan CSD, minun täytyy miettiä, mitä minun pitää sanoa. No sitten vielä toteaisin, että minusta on tärkeää korostaa tässä vastapuolten roolia liittyen pankkilisensseihin. Keskusvastapuolelle pitäisi olla oma järjestelmä, eikä sen pitäisi olla osa tätä ehdotettua pankkien elvytys- ja kriisinratkaisumallia, jota direktiivissä ehdotetaan. että tämä pankelehdotettu järjestelmä liittyy esimerkiksi tähän pelastussummien kokonaismäärään. Mutta tietyt pankkilisensseillä toimivat tahot eivät kuitenkaan aina anna tällaisia lainoja. Sitten maksujärjestelmistä. Uskon, että Niillekin tarvitaan sopivat elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmat, koska ne ovat kaikkien rahansiirtojen ytimessä. Ja jos maksujärjestelmään tulee häiriöitä, on selvää, että se vaikuttaisi muihin rahoitusalan toimijoihin. Jos katsomme tätä vuoden 1998 sääntöä, niin siinä pyritään jo siihen, että lievennetään potentiaalisia maksujärjestelmään kohdistuvia riskejä, mutta tämä direktiivi ei mene kuitenkaan kyllin pitkälle tässä elvytys- ja kriisinratkaisumallissa. Ja on selvää, että tarvitaan vielä lisäsääntöjä tähän. Sitten vakuutusala. Mietinnön nyky luonnos Kei okay, kyllä mainitsee tämän asian, mutta ei ehkä kyllin syvällisesti. Ja meidän täytyy katsoa, mitä Solvenssi kakkosen osalta tapahtuu. Tiettyä viivästystä on, enkä tiedä, miten selviämme kaikista ajoissa, mutta kaiken kaikkiaan on erittäin hyvä asia, että meillä on nyt tämä Kein laatima mietintö. Ja se, mitä hän ehdotti varjostelijoiden osalta, on myös hyvä niin, että voisimme todella vielä myötävaikuttaa siihen, mitä komissio ehdottaa asiassa mieluummin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Thank you very much, Danuta. Uh, no. Kiitos Danuta. Eh, sitten SD. <clears throat> President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollega Swinburnia, koska tämä on ollut todella uuvuttavaa ja hyvin teknisesti hankalaa työtä. Ja kuten kollega Hybnerkin, niin minäkin varjoesittelijänä toivon, että voimme kantaa tähän kortemme kekoon ja toimia rakentavasti, jotta saadaan määriteltyä oikeudelliset puitteet Euroopan tasolla, joiden kautta sitten voidaan puuttua näihin hyvin monisyisiin ongelmiin ja riskeihin, joita näissä kriittisissä markkinainfrastruktuureissa piilee. Ja toisaalta jo Emirin osalta tehty työ on ollut sellaista, että on luotu pohjaa tietyille asioille, mutta Emir ei voi kattaa kaikkea mahdollista toimintaa, jota liittyy elvytykseen ja kriisin ratkaisuun kriisin osalta. Itse pyrin parhaalla mahdollisella tavalla toimimaan tässä asiassa. Minulla on joitakin huomioita, joita haluaisin esittää. Ja haluaisin esittää myös arvioita liittyen siihen, mitä kollega Swinburne totesi. Ensinnäkin uskon, että on aivan selvää, että on tarvetta sille, että entistä selkeämmin määritellään rajoja toiminnalle. Ja sille, mitä todella sitten voidaan hyväksyä. Ja olen täysin yhtä mieltä siitä, että tällä hetkellä meidän on todella erityisesti keskityttävä näihin keskusvastapuoliin ja arvopaperikeskuksiin. Ja näistä haluaisin esittää myös lisähuomioita. Emme kuitenkaan voi jättää huomiota myöskään sitä, että markkinoilla olevat muut toimijat, kuten esimerkiksi omaisuuden hoitajat, niin kun otetaan huomioon niiden tyypilliset piirteet ja toimintojen laajuudet, että niilläkin voi olla entistä suurempi järjestelmän kannalta tärkeä rooli. Ja näin Niillä voi olla tietty linkki varjopankkitoimintaan. Ja niiden rooli todella voi olla likviditeetin ja muiden osalta entistä merkittävämpi. Itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä oma aloite mietintö on sellainen, että sen pitäisi vähintäänkin avata tiettyjä näkymiä myös näille muille aloille ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin liittyen, vaikka toki pitääkin keskittyä näihin jo kahteen esiin ottamaani asiaan. E, ja tässä haluaisin viitata esimerkiksi keskusvastapuoliin liittyviin ongelmiin. Kaiken sen jälkeen, mitä olemme tehneet, on todettava, että työ ei vielä ole päätöksessä Emirin ja infrastruktuurien osalta. Kun katsotaan, mikä keskeinen rooli keskusvastapuolella on, tämä työ on entistä tärkeämpää. Ja meidän täytyy todella pohtia ongelmia, joita liittyy näihin elvytys- ja kriisiratkaisumallien puitteisiin. Haluaisin esittää tähän liittyen erityisesti kaksi huomiota. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että meidän pitäisi ottaa huomioon tietyt ominaispiirteet, joita keskusvastapuolella on, koska on aivan selvää, että niiden roolin ja laajuuden perusteella niiden ominainen rooli vaihtelee. Ja siksi pitäisi ottaa huomioon se, että jos kansallinen tai kuinka paljon keskus, kansallinen keskusvastapuoli voi vaikuttaa rahoitusvakauteen ja sen syntymiseen. Ja samoin täytyy muistaa, kuinka tärkeä rooli näissä tapauksissa voi olla – kansallisilla valvontaviranomaisilla. Tämä on ensimmäinen asia, joka pitää ottaa huomioon, joka on tärkeää, kun teemme eron näiden toimintojen, keskusasta puolten toimintojen laajuuden ja merkittävyyden osalta. Sitten toinen keskusvastapuoleen liittyvä näkökulma. En halua nyt lähteä käsittelemään teknisiä yksityiskohtia liittyen keskusvastapuolten toimintaan, vaikka uskonkin, että on äärimmäisen tärkeää, että keskusvastapuolet kykenevät jatkuvasti toimimaan hyvin laaja-alaisesti koska niiden toimet voivat maksukyvyttömyysasiassa olla hyvin tärkeää. Mutta haluan kuitenkin kiinnittää huomiotanne erääseen asiaan, eli käyttäjiin. Tämä on tärkeää, koska meidän täytyy katsoa järjestelmän rationaalisuutta ja tasapainoisuutta, jota toimin tulee. Ja meidän täytyy oikealla tavalla korostaa käyttäjien suojaa, kun ne käyttävät keskusvastapuolia. Eli niiden toimijoiden, jotka ovat suorassa yhteydessä keskusvastapuoleen asiakasjäsenen kautta. Eli suoja, jota näille käyttäjille tarjotaan, on äärimmäisen tärkeää. Tähän liittyy myös yleisempi, hyvin arkaluontoinen asia, enkä tiedä kuinka laajasti nyt tässä yhteydessä voimme puuttua tähän asiaan. Mutta tämä on asia, joka koskee johdannaisiin liittyvää ongelmaa, joista ei käydä kauppaa valvotuilla markkinoilla ja joiden maksut pitäisi määritellä etukäteen oikealla tavalla niin, että väärinkäyttöä ei pääse syntymään. Elvytys- ja kriisin ratkaisu puitteissa keskusvastapuolten osalta täytyy olla hyvin, tär- hyvin selvää sen, että näitä käyttäjiä pitää oikealla tavalla suojella, eikä kriisin ongelmia saa langittaa liiallisesti heidän kontolleen. Sitten vielä lopuksi haluaisin viitata arvopaperikeskuksiin. Mielestäni tässä mallin pitäisi olla samankaltainen kuin keskusvastapuolten osalta, mutta kriisin ratkaisu ei saa johtaa siihen, että toimijoille – asetetaan uusia velvoitteita ja luodaan uudenlaisia painavia infrastruktuurirakenteita. Tässä täytyy katsoa viranomaisten toimintaroolia, jotta kriisin sattuessa todella varmistetaan oikealla tavalla toimintojen jatkuvuus kun puoleen kohdistuu kriisi. Ja näin voidaan estää tarttuminen muihin toimiin ja taata vakaus toimissa. Tässä oli ainoastaan joitakin alustavia huomioita, joita halusin esittää. Totta kai olen esittelijän käytettävissä syvällisempää keskustelua varten ja pyrin kantamaan todella oman kortani kekoon tässä hyvin moninaisessa ja teknisessä asiassa, jossa pyritään nyt tekemään jotakin uutta ja innovatiivista. Ja kuten aina, silloin kun toimitaan niin innovatiivisesti, niin ongelmatkin ovat suurempia. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos tästä. Minä olen Aldin esittelijä, joten itse puhun, uh, puhun tästä asiasta. Kiitos ähm, Kei tästä mietinnöstä ja kiitoksia näistä taulukoista, joita täällä oli tämä, äh, kun me yritämme tätä selvittää, tämä saattaa tulla vain monimutkaisemmaksi. Tämä soveltamisala, joka otettiin esiin, niin meillä on itse asiassa kaksi osaa. Täällä on kriittinen infrastruktuuriosa, jossa on menty ihan yksityiskohtiin, ja meidän täytyy varmasti miettiä ehdotuksia ja toimintatapoja, kun ilmoitamme komissiolle näkemyksemme. Siellä nimittäin ollaan laatimassa lainsäädäntöä tällä alalla. Ja toinen asia, mitä sitten, minkä otit esiin, on, että pitää tutkia e, enemmän e, asioita, mitä tulee omaisuudenhoitoon, niin kun katsotaan arvopaperistamista, niin miten, miten tämä omaisuuden hoito järjestetään ja mitä koroille tapahtuu. Enemmän ja enemmän on e investoijia, jotka toivovat, että omaisuudenhoitajat toimivat paremmin mitä, ähm, mitä näissä tapauksissa sitten tapahtuu. Kriittinen infrastruktuuri on asia, josta pitää joitakin vielä tehdä. Peter puhui näistä vakuuksista tai vakuutuksista. Kun otetaan institutionaaliset eh, sijoittajat huomioon? Miten vakuutus- ja eläkesektori selviää omista ongelmistaan? Toivottavasti tämä, eh, tässä ei käy niin, että kriisi vain siirtyy yhdeltä alueelta toiselle – on liian aikaista ratkaista kaikkia ongelmia tässä vaiheessa. Pankkipuolella eh, hyvin paljon opittiin siitä, kun kaksi suurta toimijaa ryhtyi tekemään eh, omia elvytystoimiaan. Ja siksi on hyvä, että tällaista suunnittelua kriisiratkaisuudesta ja elvytyksestä on tehty. Asiat, osa asioista tietenkin tulee keskuspankkien hoidettaviksi, koska, koska niillä on oma roolinsa tässä ja hyvin monet keskeiset asiat päätetään siellä. Meidän täytyy vain tietää, mitkä, ne, mitkä nämä asiat ovat ja sitten on hyvä kysyä, mitä muille tapauksille tapahtuu. Jotkut saattavat jäädä tähän transit-vaiheeseen, mutta joskus Eh, se prosessi, että kuka omistaa mitäkin ja miten maksut olisivat turvallisempia. Ehkä joistakin vaatimuksia voitaisiin jättää odottamaan, jotteivät ne jää tähän siirtymäkauden vaiheeseen. Minun mielestäni on myös hyvä, että täällä pyritään määritellä missä, missä keskusosapuoli voisi olla tämän elvytysasian oleellinen tekijä. Ja mitkä ovat nämä talletuspreferenssit keskusosapuolten kohdalla? Tästä tällaistahan tapahtuu, ei sitä haluttaisikaan, tai, mitkä, tai oikeastaan meidän pitäisi miettiä tilanteita, jossa tämä ei saa tapahtua, eli sekin on otettava huomioon. kun tallettaja menettää rahansa ja tämähän käy myös sellaisessa tilanteessa, kun heidät on vakuutettu ja joten kaikilla on riskinsä. Jos asiakas on johdannaiskaupassa mukana, niin heidän täytyy olla tietoisia, että he voivat samalla tavalla menettää rahansa kuin siinä tapauksessa, että talletuspankki romahtaa. Ehkä emme ole aina näitä asioita muistaneet, mutta kyllä, kyllä, kyllä tämäkin on otettava huomioon, eikä ole paha, että näistä asioista puhutaan. Sitten täällä oli puhe myös eh, asiakkaista ja, ja miten tämä pienten pankkien clearance-selvitys tapahtuu. On hyvin tärkeä toiminta tämäkin, miten CCP tämän asian kanssa toimivat ja se sitten on asia, jo, joka, jonka otimme eilen esiin, kun meillä oli teknisistä standardeista kysymys. eli miten vakuuksien käy ja minkälaiset eh, tilanteet siinä sitten ovat hyväksyttäviä, mitkä eivät, eh, kun on, ollaan infrastruktuurissa toisella, toisessa kohtaa. ESL on roolinsa, kun katsotaan elvytys- ja kriisin ratkaisusuunnitelmaa. EBA-säädöksessä tässä tämä asia on, ja tuo asia on kuitenkin tarpeelli, tarpeellinen. Pääomavaatimusdirektiivissä. Asioiden pitää olla selviä ja meidän täytyy tietenkin toimia johdonmukaisesti kansainvälisesti. No sitten nämä arvopaperikeskukset. On katsottava tätäkin sarana kohtaa, ovatko ne pankkeja vai eivät. Luottolaitokset ovat yksi asia. Ja kuitenkin tähän lisensiointisysteemiin liittyy eroja Ja meidän täytyy miettiä, että kuuluvatko ne elytys- ja kriisinratkaisudirektiivin piiriin. Talletusten ottaminen on toinen asia ja ehkä tätä pitäisi miettiä, mikä, mikä tähän kuuluu ja mikä ei. Danuta tähän puhu, puuttui Ja tämä kysymys ja notaaritoiminnot ovat tietenkin yksi osio asiaa. Meillä on ongelmia eh, vakuuksien kanssa silloin, kun niitä käytetään. Minä aion nyt kuitenkin miettiä tätä hyvin tarkkaan kesän aikana. ja miten näitä asioita olet sitten miettinyt. Ehkä toivon mukaan tässä nyt edistytään ja saadaan jotakin hyödyllistä asiaan tuotua. Nämä ovat hyvin henkilökohtaisia nämä asiat. Sitten Jean-Paul Besset vihreiden puolesta, vai pääs? Kiitos. No, that's okay. And uh, first I start worrying about your summer. Ihan ok, mutta alkaa huolestuttaa vähän kesälomat, jos sinä aiot tätä pohdiskella kesäloman aikana. Ja sitten äh, tosiaan äh, Philip Laver, hän Itrestä tulee äänestämään tästä, hän on varjoesittelijä tässä, mutta voin esittää hänen terveisensä, ja tämä on tosiaan aika tekninen juttu, niin että jos on tosiaan tarkoitus tässä nyt sitten varjoesittelijä korvata, niin tästä tulee kyllä koko ajan vähän mutkikkaampaa, mutta meidän kannaltamme, niin jos katsoo sitä, että mihin Kei on tässä keskittynyt, niin kiitokset. Kaikki nämä suositukset, joita olet esittänyt keskusosapuolen arvopaperikeskukselle, niin pidämme oikein hyvänä tätä. Tässä ei ole paljonkaan sellaista, mitä haluaisimme lisätä. Niin, että oikeastaan ehkä voisimme tässä nyt vaan käydä läpi, mitä haluaisimme tähän itse lisätä soveltamisalan osalta, niin yksi tärkeä kysymys tässä tietysti koskee vakuutuksia, vakuutuslaitoksia. Eli jos tosiaan katsotaan, että mitä eh, näille vakuutuslaitoksille on tapahtunut tässä kriisin aikana ja yhdistyneessä kuningaskunnassa muutenkin. Niin ehkä pitäisi enemmänkin kiinnittää huomiota näihin elpsikrisatkaisujärjestelmiin tietyille vakuutuslaitoksille, mutta sitten pitäisi tietysti miettiä, että mit, mille niistä. Mutta kyllä vakuutuslaitoksilla on aika merkittävä toimintaa ja rajat ylittävää toimintaa ja sitten tosiaan ja tähän liittyy tosiaan suuria riskejä Eli pitäisi olla erityiset järjestelyt näitä varten. Eli pitäisi katsoa, miten ne tunnistetaan, mutta siis ainakin jos on paljon rajat ylittävää toimintaa, niin silloin pitäisi olla mukana tässä järjestelmässä. Sitten tosiaan se, mitä mainitsit omaisuudenhoidosta ja maksujärjestelmistä, niin mekin uskomme ja ihan niin kuin mistä Sharonkin puhui, niin tietysti nekin täytyy pystyä tunnistamaan, mutta kyllä on paljon muutakin pankkien ulkopuolista toimintaa, jotka ovat kuitenkin mukana tärkeissä toimissa, niin kuin esimerkiksi repokaupoissa. Ja niillä on merkitystä sitten koko finanssivakauden kannalta, eli pitäisi sitten miettiä, että miten tunnistetaan ne, joilla on järjestelmän kannalta merkitystä, ja sitten niillekin pitäisi olla omat kriisiratkaisujärjestelmässä, mutta ehkä pitäisi enemmän keskittyä siihen, että ne tunnistetaan Eli mm, tosiaan. Ja sitten vielä kolmas asia, jonka mainitsitkin, eli tämä erityisesti tämä isojen pankkien leviämisriskin seuranta. Eli järjestelmäriskikomitean ja muiden pitäisi kyllä miettiä jonkinlaista reaaliaikaista seurantaa järjestelmää tällaisille verkostoille, kun tämä pankki saattaa levitä sitten keskusosapuoliin tämä riski. Erityisesti repokaupoissa. Mutta siis tällaisista kysymyksistä me voisimme ehkä lähettää tarkistuksen, että vähän vahvistetaan tätä, mutta kyllä kaikki arvopaperikeskuksia ja keskusvastapuolia koskevat suositukset ovat sellaiset, jotka voimme allekirjoittaa. Kiitos vihreille. Jürgen? Äh, this time no comment. No, tällä kertaa ei mitään kommentoitavaa. Uh, and then... Hyvä. Sitten Peter, sinä olet pyytänyt puheenvuoroa. Thank me. Kiitos, Sharon. Tässä varmasti kaikki seurasimme tai kuuntelimme tarkkaan siitä, mitä Bas äsken sanoi. Siis jos rahoituspalveluissa syntyy tällaisia ongelmia, on vaikea todella näin laajasti niitä perustella, mutta pohdin, eikö tähän tarvittaisi ehkä vielä hieman lisäkerroksia. Meidän on käytävä yksinkertaista keskustelua siitä, mitä kaikkea voidaan yhtä aikaa tehdä niin, että tilanne voidaan arvioida oikealla tavalla. Olen huolissani hieman vaikutuksista yleisille vakuuttajille versus vakuuttajille. Tässä ehkä pankkien toiminta ylistasojen taseiden osalta voi sotkea asioita. Danuta myös otti asian esiin. Ja ihmiset haluavat tietää, missä. Nyt mennään solvensi kakkosen osalta. Ja minä haluan. Ja se, mitä olemme kuulleet vaikutuksista, voi olla nyt, että omaisuuden hoidossa voidaan saada hyvä ratkaisu pitkällä aikavälillä. Ja siksi meidän täytyy ottaa nämä kysymykset mukaan keskusteluun, kun mennä eteenpäin kolmikantaneuvotteluissa. Täytyy katsoa, mistä parlamentti haluaa äänestää. Haluan vain sanoa, että nämä asiat kulkevat tässä käsi kädessä. Ja omaisuuden hallinnan koko, se on tärkeää. Riskit ja toimet ovat vaihtelevia ja siksi olen tyytyväinen siihen, mitä Kay sanoi kansainvälisten standardin noudattamisesta. Eli ne täytyy pitää mielessä, mutta emme saa kuitenkaan meiltä mielestämme sitä, mitä teemme EU-tasolla. Sitten on asioita, joita emme onnistuneet parlamentissa aikaisemmin tekemään valiokunnassa, siis hallintoa ja investoinnin toimet. Se on myös asia, johon meidän täytyy kiinnittää huomiota. Meidän täytyy jollakin tapaa pystyä myös suojaamaan investoijia, investointiympäristöä. Ja sanoisin sinulle, Kei, en sano tätä nyt mitenkään vihamielisesti, vihamielisesti mutta aina kun puhumme rahoituspalveluista otamme aina pankkikysymykset e- esille. Tässä ei ole menestytty kovinkaan hyvin, vaikka sääntely on ollut tiukinta. Eli ehkä meidän pitäisi katsoa myös muita laitoksia. Ehkä ne eivät kaipaa aivan samankaltaista toimintaa. Katsotaan vaikka Solvenssi kakkosta, sitä on nyt rukattu kymmenen vuotta, emmekä ole vieläkään valmiita. Meidän täytyy nyt hieman muuttaa ajattelutapaamme sen suhteen, miten toimia muiden rahoituslaitosten osalta. Itse kyllä tiedän, että ne ovat tavallaan hienostuneempia. Luin perusteluosaan, jonka olet laatinut, ja myös muut kohdat. Toivottavasti pääsemme nyt eteenpäin asioista rinnakkain vuoden loppuun mennessä. Meidän täytyy ottaa kuitenkin eri asiat samalla tavoin huomioon. Mutta emme saa sotkea esimerkiksi vakuutusalaa pankkialaan. Tässä Leonardo ja Sharon ja muut ovat kommentoineet jo tätä mietintöä ja uskon, että pääsemme eteenpäin mietinnössä ja jätän tarkistuksia. Ehkä haluaisit kuitenkin puuttua vielä hieman tähän otsikkoon. Elvytys ja kriisin ratkaisu, se on pankkialan termi ja tässä puhutaan pankkialan ulkopuolisista laitoksista. I think we're stuck with the title because it's an any... No, tämä on oma aloitteen eh, mietintö ja meidän täytyy pitää tämä otsake, mutta ehkä me saamme jonkin alaotsikon siihen liitettyä. Kukaan muu ei ole halunnut puhua, joten Kei. Um, yes, as a previous, uh... Kiitokset. Minä edellisessä mietinnössä niin emme ehtineet sitä käsitellä samalla tapaa ja tämä mm, otsikko on oma otsikkoni, mutta siis kyllä meillä on EUssa vielä paljon tehtävää niin, että saamme vakaamman ja läpinäkyvän markkinaympäristön ja kaikki lainsäädäntöhankkeet, joita jo työstetään ja joita on työstetty, niin niin niissä on jo paljon hallintosääntöjä käsitelty. Ja kyllä varmasti markkinat toimivat paremmin kuin aikaisemmin. Niin, ei meidän tarvitse tässä lähteä mitenkään puhtaalta pöydältä, vaan meillä on paljon jo o, olemassa tai tulossa kohta puoliin. Mutta sitten tosiaan, jos katsotaan tätä CPSS ja IOSKon työtä, niin on tärkeää, että elvytys ja kriisin ratkaisujärjestelyt olisivat jossain vaiheessa olemassa näitä muitakin toimia, elimiä varten kuin pankkeja. Eli niin, että kriisin aikana on olemassa jo pitkälle työstetty järjestely ja tiedetään kuinka sitten toimitaan niin, että tulee mitään yllätyksiä ja että on sitten olemassa lainsäädäntökehys, joka mahdollistaa toiminnan niin, että pystytään takaamaan markkinavakaus kaiken kaikkiaan, eikä vain yhden toimijan kannalta. Ja tosiaan CSPBn ja JOSKon periaatteet voidaan siis näin kirjata EU-lainsäädäntöön ja katsoa, missä meillä on vielä porsareikiä. Olen ihan samaa mieltä Rova Hubnerin kanssa siitä, että tässä tämä lainsäädäntö on tärkeä myös aikataulu on tärkeää, koska tässä on maailmanlaajuisemmastakin toiminnasta kyse ja sitten tosiaan tässä kannattaa varjoesittelyjen kanssa tehdä, tehdä yhteistyötä niin, että saamme tämän e, järjestelyn toimimaan estikeskus vastapuolten ja ruokaverikeskusten osalta. Ja tosiaan uskon, että tässä nyt pikkuhiljaa soveltamisala alkaa hahmottaa, koska nyt on ja tätä jo rajattu keskusvastapuolen arvopyörityskeskuksia ja sitten mahdollisesti vielä otettaisiin jotain mukaan, vaikka vihreät kyllä sanoivat, että pitäisi ehkä olla vielä laajemmankin soveltumisena kyseessä. Olen samaa mieltä Dominic ja skimenaan kanssa siitä, että Omaisuuden hoitajat tietenkin alkavat omaksua uudenlaisia liiketoimintamalleja. Siellä on tapahtumassa muutosta, halusimmepa tai emme. Sharonkin viittaa viittasi näihin e, erilaisiin tapoihin käyttää näitä varoja, mutta se on niin tärkeää oma alansa, että ehkä siitä tarvitaan kokonaan erillinen e, mietintönsä. Ehkä varjoisin, että tätä käsillä, mutta uskoisin, että tästä kannattaa sillä laatia kokonaan oma tekstinsä. Eli ehkä se nyt kannattaa tässä vaiheessa jättää vielä syrjään. Eh, eikä lähteä laajentamaan liikaa tätä soveltamisalaa. Sama juttu vakuutuslaitosten kanssa. Jos katsoo, mitä Solvesi 2 kanssa on tapahtunut, niin ehkä vähän liian varhaista lähteä keskustelemaan liian syvällisesti tässä mietinnössä niistä. Koska jos katsotaan näitä vastapuolia, arvoparikeskuksia, mahdollisesti maksujärjestelmiä, niin e, niin niiden osalta ehkä tarvitaan nyt nopeampia toimia ja muuten työ saattaa viivästyä ja ja ehkä tosiaan voisimme se varjoesittelyn kanssa katsoa, että mihin, mihin tämä raja vedetään. Tuntuisi siltä, että kannattaa keskittyä muutaman juttuun ennen kuin laajentaa tätä liikaa. Vaikka tietenkään se ei tarkoita sitä, että muut sektorit olisi yhtä tärkeitä, ne ovat tietenkin juuri niin tärkeitä, että niitä pitää katsoa oman mietintönsä muodossa. Minä en usko, että finanssilaitokset rahoituslaitokset ovat ihan samalla asialla kuin pankit. Mutta tästä ehkä kuitenkin kannattaa keskustella ja jotkut toimijat ovat toimineet hyvinkin tässä kriisin aikana. Kannattaa niiltäkin ottaa opiksi. Mutta nämä kriittiset markkinainfrastruktuuritoimijat ovat tosiaan Euroopassa toimineet aika hyvin kriisin aikana. Ei niin ne ole pakko ollut tosiaan sitten turvautua mihinkään suojaa mekanismeihin. Ja arvopaperikeskus ottaa nyt ihan mukavasti. Eli tässä nyt mietitään vain aivan ääriskenaarioita, eikä tietenkään kukaan pidä tällaisesta. Mutta se, että pakotettaisiin yritykset varautumaan tällaiseen, niin mahdollista juuri sen, että ne käyvät jo hyvissä ajoin läpi tämän ajattelutyön ja Kyllä itse asiassa nämä yritykset vaikuttavat siltä, ole, että ne ovat ihan kiinnostuneita katsomaan näitä kriisinhallintatilanteita ja miettimään lainsäädäntökehystä, jos jotain tällaista ikävää tapahtuu, eikä kukaan tietenkään halua kaatua, mutta on kuitenkin hyvä, että on sitten jotain mietittynä valmiiksi, jos näin kävisi, eikä kukaan varmasti tätä ajatusta vastusta sinänsä. Kiitokset kommenteista ja olen kyllä merkannut muistiin siitä, että olisi erilaiset erilaiset järjestelmät näille muille aloille kuin tuo kriisi, pankkialan kriisiratkaisumalli. Ja ehkä voitaisiin käydä vielä varjoisentyön kanssa aika laaja keskustelu siitä, että milloin e, esimerkiksi sitten on kyse tästä elvytys- ja kriisiratkaisujärjestelmästä juuri keskusvastapuolille, eli milloin asiakkaan varoja ryhdytään käyttämään. Jos tosiaan asiakkaan varoja käytetään, niin silloin niitä pitäisi käyttää kansallisen viranomaisen valvonnassa vähintäänkin. Ja ehkä mahdollisesti sitten viranomaisen valvonnassa. Eli siinä vaiheessa, kun asiakkaan varoja ryhdytään käyttämään, niin silloin ollaan kyllä aika huteralla maaperällä. Eli tässä on hyvä ajatus siitä, että on ihan oma hierarkiansa näiden varojen käytössä, koska kuitenkin asiakkaat maksaa tästä palvelusta, joten ei kai sitten asiakkaat joudu tässä maksumielisesti siinä vaiheessa, kun jotain menee pieleen. Eli pitäisi rakentaa jonkunlainen järjestelmä niin, että olisi muunlainen kriisinratkaisu mahdollinen sitä ennen. Kiitokset ja kiitokset tarkistuksesta sitten syyskuussa. Kiitos. Kuten sanoin, 3.9 tarkistukset. Ja sitten me keskustelemme tästä 23.9. ja, ja 17.10. me haluaisimme äänestää täällä ja sitten marraskuun täysistuntoon tämä on menossa. No nyt minä annan Sedorille tämän puheenjohtajuuden, koska minä lähden pois eh, tällaiseen eh, toimielinten keskeiseen kokoukseen. Uh, Kiitos. Seuraavaksi siirrymme sitten Jürgen Kluten mietintöön, joka liittyy maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuuteen, maksujen, maksutilien siirtämiseen ja mahdollisuuteen käyttää perusmaksutilejä. Jürgen Klute. Kiitos. Aluksi haluaisin viitata siihen, että tarvittiin, tarvitaan viisi Siis on tarvittu viisi eri aloitetta, jotta komissio on todella hyväksynyt tämän asian käsittelyn. Joten haluaisin nyt kiittää ja toivottaa tervetulleeksi tämän komission aloitteen. Se on hyvä pohja meidän työllemme kaiken kaikkiaan ja meidän etujemme ajamiseen, josta tässä on kyse. Nyt on kulunut aika tarkkaan vuosi, 4.7.2012, kun parlamentti äänesti oma mietinnöstä koskien tätä aihetta. Ja siinä ensisijaisesti käsiteltiin pankkitiliä ja perusmaksutilin käytettävyyttä. Tästä keskusteltiin hyvin laajasti ja saatiin enemmistö tämän taakse. Ja toivon, että voimme nyt yhdessä työstää asiaa sitten eteenpäin tämän mietinnön pohjalta, joka on nyt laadittu, ja sitoudumme siihen, että löydämme hyvän ratkaisun, jota kansalaiset ja valitsemme voivat käyttää. Säännöt, joista tänään keskustelemme, niiden kautta osalta täytyy katsoa, miten kansalaiset voivat niitä käyttää ja miten saadaan maksutilin osalta kilpailukykyinen tilanne aikaan. Tässä on kyse myös siitä, että vahvistetaan luottamusta ja saadaan sitä uudelleen pankkien osalta. Usein Länsi-Euroopan kansalaiset eivät tätä niinkään tiedosta, mutta on maita, joissa luottamus on hyvin matalaa Joskus ihmisten on vaikeaa luottaa säästöjään ja invest- siis varojaan pank- pankeille, koska luottamus on liian vähäistä ja siksi uskon, että direktiivillä pitäisi myötä vaikuttaa myös siihen, että voidaan yleisesti vahvistaa pankkeihin kohdistuvaa luottamusta ja myös siihen, että sisämarkkinat voivat järkevällä tavalla kehittyä tai ainakin yksi osa sisämarkkinoita. Komissio on tehnyt nyt ehdotuksen, jossa ei saada pelkästään pankkitilien käyttömahdollisuutta, vaan myös avoimuutta, oikeusvarmuutta, kun halutaan siirtyä pankkitilistä toiseen tai pankista toiseen. Käyn tätä mietintöä nyt hieman kronologisesti läpi. Ensimmäisessä kappaleessa käsitellään pankkimaksuja. Komissio ehdottaa useita välineitä, joiden on tarkoitus tukea pankkien asiakkaita siinä, että he ymmärtäisivät pankin tarjontaa entistä paremmin ja että he pystyisivät sitten tekemään perustellummin päätöksen siitä, mihin haluavat pankkitilinsä perustaa. Ennen kuin pankkitili avataan, pankin pitäisi antaa selkeä kuva kustannuksista asiakkaille, joita tähän liittyy. Näin on jo joissakin maissa, mutta ei kaikissa. Pitäisi kertoa, mitä maksuja peritään mistäkin palvelusta. Ja jotta vertailtavuus olisi helpompaa, pitäisi harmonisoida termistöä, terminologiaa ja käsitteitä mahdollisimman pitkälle. Pitäisi olla jonkinlainen sanasto, jota asiakkaat voisivat sitten käyttää hyödykseen. Ja komission mukaan pitäisi antaa myös ainakin kerran vuodessa selvitys asiakkaalle siitä, mitä tosiasiallisia maksuja hän vuoden aikana on maksanut. Näin voi esimerkiksi vertailla sitten tilannetta. Ja jokaisessa maassa pitäisi olla ainakin yksi luotettava internetsivu, sivu josta voisi katsoa ja vertailla pankkipalveluita. Sille pitäisi antaa tietynlainen leima tai sinetti. Ja näiden toimijoiden pitäisi todella tarjota tällaisia internetpalveluita. Tätä komissio ehdottaa. Tässä puhutaan aika perustavanlaatuisesta, jopa itsestään selvästä säännöistä, koska jos menen kauppaan, on itsestään selvää, että hinnat ovat esillä, kansalainen tietää, mitä mikäkin maksaa. Ja kun käy kassan kautta, niin tietää, mikä maksu on, mutta pankin osalta näin ei aina ole. Ja tulevaisuudessa pankkien maksujen pitäisi muuttua entistä selkeämmiksi. selkeämmiksi. Haluan jollakin tavoin tarkentaa komission ehdotuksia. Ensinnäkin pitää hieman katsoa maksupalveludirektiivin käsitteistöä. Meillä pitäisi olla samaa käsitteistöä tässä, mutta tässä tilanne on ollut hieman epäselvä. Pitäisi kuitenkin välttyä siltä, että voidaan tulkita asioita eri tavoin. Ennen tilin avaamista kuluttajalle pitää kertoa kaikista mahdollisista siihen liittyvistä kustannuksista, erilaisista koroista ja muista maksuista. Tämä on toinen lisäysehdotus komission ehdotukseen. Ja toinen kysymys liittyy näihin vertailunettisivuihin. Ne ovat hyödyksi, mikäli ne ovat riippumattomia ja ovat korkealaatuisia. Viranomaisten pitäisi olla tietoisia kustannuksista niin ja nämä valvontaviranomaiset pitäisi ottaa mukaan toimiin ja pitää myös tavallaan olettaa, että ne tarjoavat tällaista vertailusivustoa, vaikka olisikin muitakin samankaltaisia sivuja tarjolla. Ja sisämarkkinoiden näkökulmasta pitäisi olla tällainen EU-portaali, jotta ihmiset voisivat sitten katsoa palveluita myös muissa maissa. Tämä ei ole tavallaan päällekkäistä toimintaa, vaan olisi mahdollisuus päästä siirtymään muiden maiden sivuille. Tässä siis tarkoituksena on helpottaa nyt tilin siirtämistä tai vaihtamista. Usein tilin vaihtaminen on hyvin hankalaa ja usein ihmiset myös pelkäävät tätä. Komissio haluaa luoda oikeusvarmuutta ja myös tehdä selväksi, mitä määräaikoja ja minkälaisia vastuita tähän liittyy usein. Mm, asiat voivat pitkittyä, jos pankit eivät tee yhteistyötä. Tämä taas voi vaikeuttaa monenlaisia maksujen suorittamisia, jotka ovat välttämättömiä, tai jopa palkkojen maksamisia tileille. Pitäisi olla mahdollista todella siirtää maksut uuteen pankkiin jäsenvaltioissa, mutta myös SEPA-alueilla. Pankeilla on tietojärjestelmiä, joita ne voivat pankkien vaihtotilanteessa käyttää – ja olen sitä mieltä, että jos haluaa vaihtaa tiliä, ei pitäisi syntyä kuluttajalle kustannuksia. Pitää estää kuitenkin myös sellainen tilien vaihto, jossa parin kolmen kuukauden välein ihminen vaihtaa pankkitiliä, eli tässä pitäisi ehkä olla ainakin vuoden aikaraja. Ja uusi vastaanottava pankki kantaisi sitten tästä vaihdosta koituvat kustannukset eikä kuluttaja. Tämä asian edistäminen voi lisätä kilpailukykyä erityisesti pienemmissä maissa. Markkinoita pitää avata oikealla tavalla myös pankkien osalta, mutta tähän liittyy myös joitakin käytännön ongelmia. Olen keskustellut pankkien edustajien kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että kun siirretään tilejä, niin voi syntyä oikeudellisia ongelmia, mikäli kyseessä on toiminta SEPA-alueen ulkopuolella. Eli tähänkin tarvitaan sääntöjä. Olen tehnyt itse joitakin ehdotuksia, mutta olen tietoinen siitä, että tästä pitää todella keskustella lisää ja luoda lainsäädäntöä, mutta varmasti voimme löytää tässä käytännönläheisen ratkaisun. Jos sitten katsomme riskejä, joita liittyy pankkitilien siirtoon, voisi olla kaksi, tai on kaksi mallia, joita kuluttajajärjestöt ovat jo pitkään vaatineet. Ensinnäkin on vaadittu tällaista kestävää pank- siirrettävää pankkitiliä, kuten pankkitilinumeroa, kuten puhelinnumeroiden osalta on jo ollut ja Ruotsissa on jo ensimmäisiä kokemuksia tästä. Tämä on asia, jota ei lyhyellä aikavälillä pystytä täytäntöön panemaan, vaan tätä täytyy katsoa pikemminkin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Eli tavoitteita pitää asettaa keskipitkällä aikavälillä, mutta tämä varmasti helpottaisi tilien siirtämistä pitkällä aikavälillä. Tai sitten tällainen brittimalli, jossa vuoden kuluessa tapahtuu tietty automaattinen siirto. Tähänkin liittyy tiettyjä kustannuksia, eikä tätä varmasti helposti ja lyhyellä aikavälillä saada täytäntöön pantua, mutta olisi kuitenkin mahdollista ottaa käyttöön tällaisia teknisiä mahdollisuuksia. EU pitäisi käyttää hyväkseen näitä kerättyjä kokemuksia ja pyrkiä rohkaisemaan ja tukemaan tällaisten palveluiden käyttöönotossa mahdollisimman pian. Sitten perustilien käyttöön käyttöönoton mahdollisuus. Meillä on ollut shift mietintä siitä on jo keskusteltu hyvin pitkään ja pääsimme varsin hyvään kompromissiin. Tässä keskityttiin ainoastaan osaan direktiivistä ja tarkistukset ovat pitkälti sen mukaisia, mitä oma olette mietinnössä jo laadimme, josta laajalla enemmistöllä olemme päättäneet. Koordinaattorit ovat yhtä mieltä siitä, että meidän pitää päästä neuvotteluissa loppuun neuvoston kanssa ennen vaaleja ja haluaisin vielä korostaa sitä, että tämä on tärkeää meidän uskottavuutemme kannalta, että töitä todella viedään eteenpäin mahdollisimman vauhdikkaasti. Ehkä vielä sananen pankkien käytöstä. Tässä on suuri ero verrattuna oma-aloitemietintöön. Oma-aloitemietinnön osalta sovimme, että avaamme periaatteessa kaikki pankit näille toimille tai velvoitamme ne perustilin tarjoamiseen, mutta tähän liittyisi tiettyjä poikkeuksia, jotka ovat varsin ymmärrettäviä. Tämä on nyt otettu tähän jälleen mukaan. Olisi järkevää saada tämä läpi, koska komission ehdotuksen mukaan tähän voidaan velvoittaa ainoastaan yksi pankki kaikki, mutta tämä ei mielestäni edistä mitenkään liikkuvuutta tai sisämarkkinoiden toimivuutta, eikä edistä myöskään kilpailukykyä ja se on myös syrjivää, jos kyseessä ovat ihmiset, jotka kuuluvat tähän direktiivin piirin sosiaalisista syistä. Ja siksi Perustelimme tätä myös sillä, että sovimme tietystä muotoilusta oma aloite mietinnössä. Minulle olisi tärkeää, että tästä pidettäisiin kiinni ja edistäisimme tätä myös komission suuntaan. Tämä varmasti tulee sitten olemaan yksi tärkeimmistä asioista suhteessa neuvostoon. Tässä oma alustukseni tähän mietintöön. Kiitos, että kuuntelitte ja odotan innolla teidän kommenttianne. Mr. Klute, we will start now Kiitos, Herr Klute. ensimmäisen Langen. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia. Klute on tosiaan tässä tehnyt kovasti töitä, kun hän on tehnyt 118 tarkistusta. Ja tässä ihan niin kuin hän juuri totesi, niin tosiaan jos ajatellaan parlamentin kantaa näihin peruspankkipalveluihin, niin tässä nyt ensimmäisessä käsittelyssä on käynyt ilmi, että se mitä kompromississa alun perin oli, niin tässä nyt sitten tosiaan vastuu pomppaa jälleen esille. Pitää vielä keskustella tosiaan siitä, että miten kompromissia sitten pystytään pitkällä aikavälillä, mistä niistä pystytään kiinni. Tässä nyt tosiaan ajateltu, että jatkossa mietittäisiin näitä pankkipalveluita tulevaisuudessa on aihe. Komissio on tässä ajatellut tosiaan tätä vertailtavuutta ja pääsyä peruspankkipalvelujen piiriin. Tässä on osa sisämarkkinapakettia, toimenpidepakettia yksi ja kaksi. Mutta sitten konkreettinen ehdotus ei ole niinkään helppoa mm, panna täytäntöön. Ensinnäkin komissio on kuvailut omassa ehdotuksessaan sivulla kolme, että komission ja Maailmanpankin arvioiden mukaisesti 58 miljoonaa ollenkaan pankkia ja näistä iso osa haluaisi kuitenkin avata pankkitilin. Jos ajatellaan pääsyä pankkipalveluihin, niin ei se niin yksinkertaista ole joskus henkilökohtaisista syistä tai sitten maksukykyä tai luottokelpoisuus ja niin edelleen. Sitten vielä perinteetkin tulevat pelin mukaan. Etelä-Euroopassa käteisraha käytetään vielä paljon enemmän kuin tilisiirtoja. Siinä on kyse esimerkiksi luottamuksesta ja ei sitä voi tuosta vain jättää huomiota. Jos katsoo Saksan tilannetta, niin meillä on väestöryhmiä, jotka tänä päivänä vielä mieluiten maksavat käteisellä eikä se liity mitenkään siihen, että mahdollisesti tässä koetettaisiin jotenkin tehdä veropetoksia tai jotenkin pestä rahaa, vaan tämä on ihan perinteinen, kyseessä on perinteet. Eli konkreettisesti tässä asia täytyy ratkaista jäsenvaltiotasolla, koska vain niillä on mahdollisuus konkreettisilla toimenpiteillä muuttaa tällaisia toimintatapoja. Ja siksi tosiaan tässä on järkevintä komission antaa direktiivi. Se on ihan hyvä päätös. Eli jäsenvaltioiden täytyy tässä kantaa vastuunsa. Ja Klute on tässä omassa mm, tätä omassa mietinnössään tätä kuvailutkin. Ja myös tuntuu, että kahdessa asiassa tässä nyt jäsenvaltiolla pitäisi olla tärkeämpi rooli. on ainakin seitsemässä kahdeksassa kohdassa vielä vaatinut delegoituja säädöksiä. Ja tähän molemmat kollegat suhtautuvat aika kriittisesti, koska delegoit säädökset, jolloin tämä säädös tapahtuisi komission vastuulla, niin niihin liittyy aika lailla byrokraattinen luonne, ja minäkin suhtaudun tähän aika huolestuneesti. Ennemminkin direktiivissä pitäisi säätää näistä perusfaktoista, ja sikäli ei sitten tarvittaisi mitään delegoituja säädöksiä. Ja sitten toisekseen mm, tiedot maksuista, no se on ihan hyvä huoli sinänsä. Erilaisissa mm, pankkeissa tätä esitetään eri tavalla. Meillä esimerkiksi yksi pankkikonserni e, mainostaa ilmaisia pankkitilejä, mutta jostainhan noidenkin pankkien täytyy sitten ö, tienata niin että jos ei tosiaan pysty sitten kunnolla vertailemaan näitä mm, tietoja, niin siihen tietysti direktiivillä voidaan sitten puuttua. Ja sitten jos ajatellaan näitä siirrettäviä tilinumeroita, mitä Klute ehdottaa, niin minusta tuntui, tuntuu, että se ei tule onnistumaan, koska jokin aika Meillä äh, äh, säädettiin näistä euroalueen äh, tilinumerosta. Siinä on tällainen kansallinen koodi ja pankkikoodi. Ja sitten riippuen siitä, minkälainen tämä pankkirakenne jäsenvaltiossa on. Ja jo nyt, nyt sitten lähdetäänkin vielä toisella raiteella etenemään, mutta yhtäältä tulee tämä SEPA-alueen numero ja sen rinnalle vielä toinen numerojärjestelmä, niin veikkaan, että tästä tulee aikamoisia kustannuksia. Arviot ovat jopa, että tällaisesta järjestelmästä voisi tulla jopa 15 miljardia euroa vielä lisäviuluja. Ja jos ajatellaan, miten velkaantuneita pankit ovat jo ennestään, kun sanerataan pankkiala, niin ja Klute on sanonut itsekin, että sanonut, että tämä tarvitsee pitkällä aikavälillä, mutta veikkaan, että sitten se, mitä tällä haluttaisiin kattaa, että tulisi tällaisia siirrettäviä numeroita, jossa Ehkä no jossain Ruotsissa on voinut onnistuakin, mutta ei sen tarvitse olla toimia mittarina koko Euroopalle. Ja sitten tällainen muuttopalvelu. Minun mielestäni kyllä kuluttajan pitäisi itse pystyä päättämään, että e, minkälaisia suora, tili, suoramaksuja varten haluaa tätä tiliä käyttää. Ja tietysti voi tällaisen valtuutuksen antaa pankille, mutta ei sen tarvitsisi pakollisena sitten ö, toimia. Teitä tässä tarvitaan pakollista muuntopalvelua, joka maksaa sitten vielä lisää. Ja sitten Klute on tehnyt ehdotuksia, joista osa on ihan järkeviä päätöslauselman kannalta, mutta sitten toisaalta menevät vähän liian pitkälle. Esimerkiksi tällainen yhteisöportaali, jota odotettiin pankkiviranomaiselta. No, yleensähän tämä tieto tulee tilin käyttäjän omalla kielellä ja vain 7,2 prosenttia käyttäjistä käyttää ulkomaista tiliä. Minulla esimerkiksi on belgialainen ja saksalainen ja ranskalainen tili, mutta se nyt on tällainen poikkeustilanne, kun minä meppinä matkustelen pitkiä poikin ja sitten, jos ajatellaan, että minkälaista rasitusta tästä tulisi tästä gluten-ehdotuksesta, niin sitten kattaako se oikeasti nämä kuluttajien tarpeet vai menekö se vähän jo liiankin pitkälle? Että tuo hirveästi kustannuksia, mutta ei loppujen lopuksi paljonkaan hyötyjä. Tällaista minä tässä mietin. Ja sitten tämä sääntelytoimivalta. Komission itsekin sanoo omassa ehdotuksessaan, komissaari Barnier on vahvistanut tällä omalla ehdotuksella sen, että ensimmäiset ehdotukset aina pomppasivat pomerangina takaisin. E, ja vaikutusarvioiden takia kaksi e, ehdotusta hylättiin ja sitten komissio teki lisää ehdotuksia, lisää muutoksia ja, ja tämän kokonaisvaikutuksen takia, jos ajatellaan sitä, että joka ikisellä olisi oikeus pankkitiliin, niin Seihin, sen to, siitä voimme olla samaa mieltä, siitähän on annettu jo viime kesältä ehdotuskin, mutta sitten se, että olisi tällaista läpinäkyvyyttä ja vertailuutta ja mitä muuta kaikkea toimenpiteitä on ehdotettu sisämarkkinoiden takia, niin näihin suhtautuisin kyllä aika varovaisesti. Ja sen takia ehdottaisin, että Klutte nyt sitten, tietenkin hän on tehnyt erittäin hyvää työtä, sinänsä. Mutta kun tässä nyt esitikin syyskuun alussa, että tarkistuksen tämä tulee vähän liian nopeasti, pitäisikö meidän pakottaa kaikki tekemään töitä lomien aikana? Meillä on joka tapauksessa hirveästi hommaa. Ja siksi ei tässä nyt tarvitse niin kunnianhimon olla, kun mehän vielä jatkamme vielä huhtikuun asti näitä töitä täällä parlamentissa, niin voisiko tämän määräjä asettaa vaikka 15 syyskuuta toinen syyskuuta sijaan, niin että kunnolla ehtisit tutustumaan tähän. Periaatteessahan varmaan olette ihan yhteistyöhaluinen, mehän haluamme saada aikaiseksi kuitenkin järkevän ö, direktiivin, joka ei kuitenkaan sitten saa tosiaan johtaa siihen, että EU lähtee liikaa, liikaa tässä polkemaan jäsenvaltioiden tontille. Kiitos. Thank you, Mr. Lange. Now I'm giving the floor to Mr seuraava ja sitten herra Ludvigsson. Tack för ordet. Kiitos. Haluaisin ensin kiittää esittelää tästä hyvästä ja, ja hyvin pohditusta äh, mietinnöstä. Äh, suurin osa näistä ajatuksista, jotka täällä on mukana, voin täysin hyväksyä. On mm, eh, hyvä, että tämän oma aloite mietintö, tästä hän äänestettiin parlamentissa muutama vuosi sitten. Ja siellä oli vankka enemmistö takana eh, koko tähän prosessiin. Nämä periaatteelliset ratkaisut, eh, joita silloin valimme, valitsimme, niin ne ovat nyt hyödyksi tässäkin vaiheessa. Tässä on puhuttu siitä, että tämä olisi toisiaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen vastainen ehdotus, mutta minä en ole sitä mieltä. Päinvastoin olen sitä mieltä, että tässä on nyt sellainen alue, jossa EU-lainsäädäntö on erittäin perusteltua. On olemassa toisaalta on olemassa ongelmia, selkeitä ongelmia, jotka pitää ratkaista. Meillä on 25 miljoonaa kuluttajaa Euroopassa, jotka haluaisivat maksutilin, mutta jolla sellaista ei ole vielä. No sitten meillä on aika paljon erilaisia palvelumaksuja ja muita maksuja, mikä tekee pankin vaihtamisen vaikeaksi. Tämä estää kilpailua ja aiheuttaa myös sen, että tilanne on vaikeampi ja hankalampi kuluttajalle. Ja sitten kun nämä liittyvät eh, maksutiliin, eh, nämä vaikeudet, niin se estää myös sisämarkkinoiden toteutumista ja myöskin hankaloittaa rajat yli liikkumista. Siksi rahoitusalan ja eh, jäsenvaltioiden pitäisi saada riittävästi aikaa, jotta tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Eh, pitäisi muun muassa kehittää standardeja, mutta tähän ei ole sitouduttu. Ja se tarkoittaa sitä, että tulokset tähän mennessä eivät ole olleet erityisen hyviä. Eh, tätä asiaa ei ole tyydyttävällä tavalla ratkaistu. Hyvin monet järje- maat ovat kehittäneet eh, kansallisia järjestelmiä, jotka ovat parissa ja kolmessa asiassa toimivia mutta hyvin harvalla maalla eh, on kaikki asiat eh, kunnossa ja hyvin suuri osa maista ei ole tehnyt yhtään mitään koko asian eteen. On siis aivan paikallaan, että tässä asiassa toimitaan EU-tasolla. Ja on, meidän täytyy hyvin myönteisesti näitä asioita työstää eteenpäin ja toivon, että tämä teksti voitaisiin kokonaisuudessa hyväksyä. Oikeus maksutiliin on hyvin perustavan laatuinen asia ja sen pitää olla yleisesti käytössä. Kaikki ne tahot, jotka tarjoavat maksutilejä, heidät pitää velvoittaa auttaa antamaan tällainen perustili kuluttajalle. Ja tällä tavalla me voimme välttää sen riskin, joka syntyy siitä, että, että jokaiseen maahan tulisi vain yksi taho, joka tällaisen ilmaisen perustilin antaisi. Olisi hyvin onnetonta, jos kävisi niin, että tämä kuluttajaryhmä joka ei ole niin kiinnostava toimijoiden kannalta, kuuluisi vain yhdelle pankille. Ei ole tarkoitus, että tästä tulee jonkinlainen uudenlainen sosiaaliavun muoto. Meidän täytyy vielä miettiä näitä maksuasioita ja minun mielestäni osa eh, Yksi tärkeä asia oli, että pitää aina olla tällainen kaikkein halvin tili käytössä. No se, se on aivan loogista ja, ja se johtaisi juuri siihen, että tämä asiakasryhmä ei maksaisi sen enempää kuin muutkaan. Mitä sitten tulee näihin tilimaksuihin, Minun mielestäni pitäisi mahdollisesti, mahdollisimman pitkälle mm, tavoitella yksinkertaisuutta. Erät näistä tarkistuksista, joita esittelijä on tehnyt, niin ne menevät vähän liian pitkälle. Meidän ei pidä unohtaa, että lainsäädäntö on tehty kuluttajalle ja on tärkeää, että kuluttaja voi vertailla näitä maksuja ja valita sitten parha, parhaiten itselleen sopivan palveluntarjoajan. Sitten jos, jos näitä tekstejä on paljon ja monia sivuja, niin silloin lainsäädäntö ei ole, ole tehokasta jos esimerkiksi määritellään näitä asioita 20 sivun pituisilla asiakirjoja. Meidän pitää tehdä kaksi asiaa kerralla. Ensinnäkin meillä täytyy olla mm, e, säännöt sille, kuinka kauan tilinsiirto saa kestää ja se, että kuka on vastuussa sinä aikana. Sitten täytyy myöskin jättää jäsenvaltioille – omaa vapautta määritellä näitä käytännön menettelyjä, koska on olemassa jo tehokkaita järjestelmiä. Tällaisia siirtojärjestelmiä, jos on, on olemassa jo tässä vaiheessa, niin niitä pitää voida jatkaa. Mitä sitten tulee Eh, tulee tästä siirtomaksuun, ei pidä, olla, ei pidä synnyttää suuria kustannuksia siitä, että eh, valitaan toinen palvelun tarjoaja. No mitä sitten tulee tämä eh, rajat yli tapahtuviin siirtoihin, jossa ei ole kysymys euromaista? niin silloinhan tietenkään tekniset ratkaisut eivät ole yhtä yksinkertaisia kuin euroalueen sisällä. Jos katsomme tulevaisuuteen, niin meidän täytyy miettiä tätä liikkuvuutta ja sen helpottamista. Ja, ja tässä nyt oli tällaisia alustavia näkemyksiä tässä on nyt hyvä ehdotus mietinnöksi ja minä toivon, että tässä eh, löytyy jatkossakin hyviä kompromisseja, jotka sitten ovat kansalaistemme hyödyksi. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Philip de Becker liberaaleista. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aluksi kiittää Kluutea hänen jo tekemästään työstä. Ei pelkästään tarkistun osalta, vaan hän on työstänyt aiheita jo aikaisemmin ja on hyvä, että perustamme työmme jo parlamentin ja tämän valiokunnan aikaisemmin julkaistun mietintöön. Uskon, että komission ehdotus on hyvä. Siinä todella puututaan todellisiin tarpeisiin. Mutta keskustelun aluksi haluan tehdä selkeän eroon kahden eri ongelman välillä. Toisaalta puhumme sosiaalisesta syrjäytymisestä, ihmisistä, joilla ei ole perusmaksutiliä taloudellisista tai sosiaalisista syistä. Ja toisaalta pyrimme ratkaisemaan myös sisämarkkinaongelmia, rajat ylittäviä ongelmia ja näiden kahden ihmisryhmän tarpeet ovat uskoakseni hieman erilaisia. Meidän täytyy todella jo tässä alkuvaiheessa tehdä selkeä ero näiden kysymysten välille. Samoin on oltava selvillä siitä, että tavoitteiden pitää olla kahtalaisia. Toisaalta tietysti puhumme perusmaksutileistä ja edistämme sosiaalista osallistavuutta, mutta toisaalta haluamme ratkaista sisämarkkinakysymyksiä. Nämä voivat tietysti kulkea käsi kädessä. Ja varmasti ihmiset, jotka ovat täällä, jotka ovat työstäneet asioita jo aikaisemmin, jakavat samat tavoitteet. Mutta tässä on ehkä eroja teknisistä kysymyksistä siitä, miten tavoitteisiin päästään. Ja haluan tässä tuoda esiin nyt omia ajatukseni liittyen sekä komission alkuperäiseen ehdotukseen että gluten mietintöön. Ensinnäkin tilien vaihto Tiedämme, että jäsenvaltioiden välinen pankkitilien vaihto voi kestää hyvin pitkään ja tuoda mukanaan valtaisia kustannuksia. Tähän pitää keskittyä ja pitää varmistaa se, että vaihtaminen onnistuu erityisesti jäsenvaltioiden välillä entistä nopeammin. Usein vaihto tapahtuu myös jäsenvaltion sisällä, mutta uskon, että tässäkin päästään eteenpäin edellisenkin mietinnön pohjalta. Ja sitten maksujen Avoimuus on hyvin tärkeää tietää jo etukäteen, mitä pankkitili ja siihen liittyvät palvelut tulevat maksamaan kuluttajalle. Tästäkin on keskusteltu jo aikaisemmin. Ilmaisia palveluita ei tarvitse olla, vaan hinta voidaan lyödä lukkoon, mutta tässäkin mitä toimia oikealla tavalla. Ja toisaalta on olemassa jo järjestelmiä jäsenvaltioissa, joissa pankit tarjoavat tavo- voittoa tavoittelemattomille yrityksille tiettyjä ilmaispalveluita. Tässäkin varmasti vielä keskustelemme toissijaisuudesta, mutta Euroopan tasolla pitäisi olla selvyyttä avoimuudesta tältäkin osin. Klute on myös ehdottanut hintapolitiikan jälkikäteistarkastelua. Tämä saattaa kuitenkin tuoda mukanaan hieman monimutkaisuutta. Mielestäni avoimuutta pitää hintojen osalta saada jo ennen palveluiden tarjoamista. Se on kaikkein suora viivaisin tapa toimia tässä kysymyksessä. Sitten äh, standardisaatio tässä ehkä ei tarvitse lähteä luomaan uutta terminologiaa, vaan pitää hieman mukauttaa eri jäsenvaltioissa jo käytössä olevia käsitteitä, jotta saadaan johdonmukaisuutta ja avoimuutta tavoitteiden osalta. Klute ehdottaa myös perusmaksutilien siirrettävyyttä ja tietyn pankkitilin numeron siirrettävyyttä. Tämä on teknisesti hyvin hankala asia toteuttaa, enkä tiedä, onko tästä nyt hyötyä. De Langenkin tähän jo, tai Langen tähän jo myös viittasi. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että emme luo tässä nyt entistä suurempia ongelmia, eli itse en puolla tätä asiaa kovinkaan mielelläni. On totta, että meidän pitää olla tässä kunnianhimoisia, meidän täytyy edelleen neuvotella neuvoston kanssa, ja todella peräänkuulutan kunnianhimoista mietintöä, sosiaalista osallistavuutta ja sitä, että ihmiset pystyvät operoimaan rajat ylittävästi, ovat nämä kaksi asiaa. Jos nuoret esimerkiksi lähtevät maasta toiseen Euroopassa opiskelun tai työn perään, on tärkeää, että varmistamme sen, että peruspankkipalvelut ja peruspankkimaksutilien osalta pitäisi olla mahdollisimman vähän esteitä ja pyydän kaikkia poliittisia ryhmiä olemaan tässä asiassa mahdollisimman kunnianhimoisia ja toivottavasti saamme hyvän, hyvän mietinnön. Kiitos. Kiitos seuraavaksi Sven Giegold. Um, well, uh, I haven't to, uh, to add a lot. Minulla ei ole tähän paljon lisättävää, mutta minun mielestäni on hyvä, että tämä mietintö luonnos nyt uh, vihdoin esitetään. Me olemme odottaneet tätä pitkään. Esittelijä kertoi, minkälaisia ongelmia tähän liittyy ja komissaari Barnier on sanonut, että pitää olla todellakin varovainen komissiossa, että ei tule eh, sellaista kuvaa, että Euroopassa vain välitetään suurista raha-alan toimijoista, eh, eikä koskaan ajatella sitä, mitä tavalliselle kuluttajalle kuuluu, että, että komissio ei välitä tavallisesta tilin avaajasta. Aivan kuten Filippi Pakka sanoi, meillä on tässä nyt kunnianhimoinen mietintö käsissämme. Meidän täytyy myös huolehtia siitä, että ratkaisut eri maissa tulevat olemaan vähän erinäköisiä, ja siitä syystä meidän täytyy niitäkin varovaisesti lähestyä. Se, että peruspankkitiliä tarjotaan, niin sitä ei saada käyttää syrjintävälineenä. Se olisi asia, joka tekisi haittaa näille heikommassa asemassa oleville. Olisi ironista, jos E, erät toimijat, jotka jo tekevät köyhien parissa työtä, on, on säästöpankkeja, esimerkiksi minun maassani. Ja se, että tällaiset pankit jo tarjoavat näitä palveluita, niin että sitä käytettäisiin syynä tai perusteluna sille, että muiden ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Kun tällaiset luottolaitokset tai kun näitä asioita järjestellään, niin ei, ei ole oikein, että sanotaan, ettei muuta tarvita enää kyllä, koska pankkien on tehtävä bisnestä aivan kaikkien kanssa. Nämä heikoimmat asiakkaat eh, pitäisi olla ryhmä, joka on kaikkien pankkien asiakasryhmä. Deutsche Bankin täytyy myös olla kiinnostunut ihmisestä joka elää perustulolla. Tämä liittyy myöskin kilpailun näkökohtiin ja siitä on huolehdittava. Yhtä ratkaisua en ole vielä kuullut. Tämä pankkitilin vaihtoasia. Se, että ei synnytetä liikaa kustannuksia, niin niin jos, jos on sellaisia web-sivustoja, joissa vain vertaillaan maksuja, niin se saattaa aiheuttaa pankeilla halun noudattaa tiettyjä bisnesmalleja ainoastaan. Jos pankilla on hyvin laaja verkosto, alue, toimijoita, tai jos toinen pankki sitten toimii pelkästään netissä, eli jos on vain internetsivusto ja toisessa on sitten ihan pankkikonttori, niin silloin vertaillaan omenoita ja päärynöitä. Vertailu ei saa olla haitaksi eh, sille pankille, joka tarjoaa laajan aluekonttoriverkoston. Tietenkin tässä on myös eh, ongelma, joka liittyy eh, rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Jos vertaillaan mm, vankkoja pankkeja ja vähän heikkoja pankkeja, niin tämäkin saattaa synnyttää sellaisia liiketoimintamalleja, joissa mahdollisimman vähän käytetään varoja ja toisella pankilla saattaa olla paljonkin varoja käyttää tähän samaan tarkoitukseen. Ja jos on yli sadan tuhannen talletuksesta kysymys, niin niin tällä tavalla tämä segregoituisi ja tämä saattaa koitua myös kuluttajan haitaksi. Jos nyt lähdetään tälle vertailun tielle, niin mikä mittatikku? Ei pidä käyttää mittatikkuna pelkkiä kustannuksia, vaan myöskin laatua. Jotta me tätä rajat ylittävää ulottuvuutta saamme vahvistettua, niin, niin meidän täytyy toimia tälläkin sektorilla. Minä uskon, että gluteenin työ on aivan oikean suuntainen. Meidän täytyisi kuitenkin tehdä työtä mahdollisimman nopeasti, koska olisi syytä saada tämä vielä tällä kaudella mukaan tämä köyhien asia. Uh, uh, Kiitos, Gigold. Nyt täällä on puheenvuoroa pyytäneiden jäsenten luettelo. Ja pyydän teitä kaikkia, jotka käytätte puheenvuoron todella puhumaan lyhyesti, koska aika on tässä kortilla. Kamal seuraavaksi. Uh, thank you very much. I think... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on laatinut niin nopeasti luonnoksen. Ja olen samaa mieltä muiden varjoesittelijän huolista. Filip osui oikeaan, kun hän sanoi, että tässä puhutaan vähän eri asioista. Yhtäältä siis rahoituspalvelujen saannista sellaisille ihmisille, joilla ei ole pääsyä tällä hetkellä, minkä takia kukaan tähän olisi tyytymätön. Tästä varmaan ollaan samaa mieltä, mutta toinen kysymys on sitten tämä sisämarkkinakysymys ja minkä takia sitten eh, ja miten puututaan näihin sisämarkkinakysymyksiin. Jossain eh, eri valtioissa on erilaiset eh, syyt sille, minkä takia ihmisillä ei ole pankkitilejä. Ja omassa maassani, niin oma isäni tuli sellaista yhteisöstä, jossa suosittiin enemmän käteisen käyttöä kuin lottokortteja tai pankkitilejä. Tämä on vieläkin nähtävissä. Ja sitten on muita ihmisiä, jotka mieluummin käyttävät paikallisesti tai kansallisesti käteisvaroja, mutta ei se tarkoita sitä, että heillä olisi pääsyä näihin palveluihin, koska tekniikkahan on sellainen, että saattaa olla teillä pankkitiliä, mutta siitä huolimatta voi käytellä luottokorttia, vaikka olisikaan siis pankkitiliä, niin voi siitä huolimatta ostella tavaroita internetissä, mm, koska ei pidä unohtaa, että meillä on kuitenkin nämä tekniikat olemassa ja kannattaa muistaa se, ettei tätä keskustelua kannata käydä niin, että keskustellaan vain siitä, että miten voidaan saada enemmän e, videoita ja C-kasetteja, kun eletään jo ihan toista aikakautta. Eli pankkiteknologiastakin niin kannattaa muistaa se, että se on yksi niistä viimeisistä aloista, jossa ei ole vielä siirrytty uudelle aikakaudelle. No onhan sitä kaikenlaista verkkopankkitoimintaa ja sellaista, mutta Economist sanoi vähän aikaa sitten, että tässä nyt on tarkoitus tuoda yhteen eri toimijat, lainaajat, luotottajat ja niin edelleen, mutta sitten muut teknologiat itse asiassa mahdollistavat tämän jo tapahtuvan mm, esimerkiksi lainanoton. Ja tässä nyt puhuttiin siitä, että menevät asiat menevät sekaisin, mutta itse asiassa oma äh, äh, Applein sovellusta voi jo käyttää tämän tyyppisiin eh, pankkien hoitamiin palveluihin. Ja sitten olen todella huolestunut siitä, että me yritämme tässä nyt pakottaa pankkeja eh, ja lisätä pankkien määrää näillä markkinoilla, kun mm, paikallisesti on jo muitakin vaihtoehtoja. Haluamme tosiaankin olla vastuussa siitä, että pankit tarjoavat samanlaisia palveluita kuin mitä esimerkiksi tällaiset rahanlähetyspalvelut eh, tarjoavat. Ja jos näin todellakin tehdään, niin sitten itse asiassa ihmiset saavatkin huonompaa palvelua, kun me lainsäätäjät olemme pakottaneet pankkia näille markkinoille. E, ja tällä tavalla itse asiassa rahanlähetyspalvelut kärsivät, kun ne kuitenkin tähän saakka ovat huolehtineet tai näistä palvelusta markkinoilla. Siksi kannattaa muistaa tosiaan nämä vaihtoehtoiset palvelut ja sitten esteet niiden toiminnalta markkinoilla. Jos esimerkiksi otetaan täällä omia rahanlähetyspalveluja omalla alueella, niin silloin en ainakaan haluaisi, että pankit veisivät niiltä markkinoita. Ja sitten tosiaan sisämarkkinoista vielä, niin haluatko ihmiset tosissaan vaihdella pankkitilejä? Haluatko vaihtaa pankkitilejä maasta toiseen? No, riippuen vain siitä, mistä maasta olet kotoisin, mutta ainakin meillä päin, niin nuoret ihmiset sanovat, että no sitten kun lähtee vaikka vuodeksi ulkomaille, niin olisi kiva, että saisi ulkomailla avattua tiliin. Ja voisi sitten lähetellä rahaa helpommin kuin, että vaihtaisi tiliään Briteistä Ranskaan ja sitten taas vielä takaisin. Eli käsitelläänkö tässä loppujen lopuksi ihan oikeaa ongelmaa vai olisiko tämä tällainen vain kiva juttu, mikä ehkä voisi olla myös olemassa ja sitten vielä läpinäkyvyydestä, niin varmasti jos ajatellaan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, niin pankkien osalta, niin tässä saattaa olla tällainen harhaanjohtava intressi, Eli kun katsotaan isoja numeroita, niin se tätä pelottaa. Pari vuotta sitten yksi kaverani lainasi 100 puntaa yhdelle toiselle kaverille sanoi, että no maksan minut takaisin muutaman kuukauden kuluttua ja sitten maksan minulle 10 puntaa siitä lisäksi. Ja oliko tässä nyt kyse sitten ammattimaisesta lainauksesta, kun joku jollekulle lainaa 100 puntaa? No tämä itse asiassa sitten nämä uudet säännöt estäisivät sen, että tällaista enää saisi tehdä. Mutta katsokaapa sitten itse tosiaan, että jos lainaa 100 puntaa ja se joutuu 110 puntaa maksamaan jälkikäteen, niin tämä on sen tyyppistä läpinäkyvyyttä, mitä pitäisi katsoa tässä. Eli paljonko sitten maksaa jonkun ajan kuluttua takaisin ja mikä siinä on korkoa vaikka kuukauden tai vuoden kuluttua. Tämä on helpompaa vertailuttavuutta helpompi vertailtavuus kuin tässä nämä APR-säännöt. Ja tosiaan sitten nämä liiketoimintamallit, kun pistää rahapankkiin, niin eihän se sinne pankkiin jää. Itse asiassa se tuo raha on lainattu pankille ja pankki lainaa sitä edelleen sitten korkeammalla korolla edelleen. Eli tästäkin pitäisi sanoa avoimuutta. Eli ihmisten pitäisi ymmärtää, että ei ne, ne rahat siellä pankissa makaa, vaan että tässä tosiaan tämän tyyppistäkin riskitoimintaa tapahtuu. Or not, Terho. Onko Sampo Terho paikalla? Nyt todella vielä pyydän teitä kaikkia pitäytymään puheajoissa. Seuraava puhuja. Herzlichen Dank auch. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijä Jürgen Klutelle hän on toiminut tässä hyvin ahkerasti ja on kattanut kaiken tarpeellisen. Mikään ei sinänsä puhu tällaisen asian puolesta. Varmasti kaikki valiokunnassa olemme tyytyväisiä siihen, että nyt asiaan pureudutaan, mutta edellytysten täytyy myös täsmätä ja ennen kaikkea haittojakin pitää tässä pohtia. Ja pitää toimia oikeasuhtaisesti, kuten kaikessa lainsäädännössä. Ehkä muutama huomio näihin yksittäisiin soveltamisaloihin liittyen. Ensinnäkin kaikkien pääsy peruspalvelutileihin Siis tässä tarkoituksena olisi se, että kuka tahansa voisi avata pankkitilin missä tahansa, riippumatta viranomaisesta tai muusta, eikä tiettyä linkkiä enää tarvita. No tähän suoraan sanottuna suhtaudun hieman skeptisesti sen osalta, miten tämä käytännössä olisi mahdollista toteuttaa. En ole myöskään aivan selvillä siitä, miten kuluttaja voi ennen perustilin perustamista sitten tarkastuttaa tiettyjä asioita, jos tässä ei katsota enää asuinpaikkaa tai muita asioita. Perustilin mahdoll- avaaminen ei mahdollistaisi tilin ylitystä. Se oli tässä yksi asia. Sitten suhteellisuus. Se on lempiaiheeni lainsäädännössä. Olen melko varma, että kaikki maksupalvelun tarjoajat, tämä ei kohdistu niihin samalla tavoin, mitä tulee perusmaksutiliin. Tämä usein vaikuttaa paikallisiin toimijoihin ja palveluiden pitää olla käytettävissä kaikille. Tämä johtaa tietysti siihen, että byrokraattinen taakka kasvaa ja uskon, että tässä pitää välttää tällainen lisäbyrokraattinen taakka juuri pienille maksupalvelun tarjoajille. Komission ehdotuksessa ja myös Kluten mietinnössä on hyviä aloitteita avoimuuden osalta ja siirrettävyyden osalta, mutta täytyy myös muistaa, että joissakin jäsenvaltioissa tileihin liittyvistä maksuista. Tilanne on jo hyvin avoin. Tässä ei saa unohtaa tiettyjä kysymyksiä. Siis se, että tilin voisi avata missä tahansa, edellyttää tiettyä liikkuvuutta. Näin, että tällä voi olla, tässä voi olla hyötyä tietyssä kontekstissa. Pitää kuitenkin hyötyä, selkeä hyötyä kuluttajalle ja täytyy katsoa myös pankille koituvia kustannuksia. Mutta se, miten tämä käytännössä toteutetaan, on vielä auki. Kiitos. Kiitos. Seuraavat kollegat käyttäkää korkeintaan kaksi minuuttia. Intfeld seuraavaksi. Um, first of all, my... Uh, Kiitos. Kiitos esittelijälle, joka on tehnyt hyvän keskusteluperustan. On aika samaa oikeastaan, kun me puhumme tällaisesta välineestä, joka on ikään kuin ollut olemassa vuosi satoja. Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja, ja välineet vanhenevat mitä nopeimmin. Äh, Philip de Bakker oli ihan oikeassa. Eli perinteet ovat arvokkaita, mutta on myös seurattava aikaa. Me kannamme nykyään äh, rahaa, tai siis ennen mentiin muulit, muulilla, oli rahasäkit selässä ja ylitettiin alpit. Ja nyt meillä on bittirahaa taskussa. Me haluamme kehittää rajat ylittävää kauppaa, me haluamme kehittää sähköistä kauppaa, me haluamme äh, transatlant poliittista eh, vuoropuhelua, mutta meillä on eh, sisämarkkinat. 28 maata on sisämarkkinoilla mukana. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmisten pitäisi pystyä vaihtamaan, vaihtamaan pankkitilejä yli rajojen ja muuttamaan numeroa. Tämä voidaan kansallisesti tehdä ja minä olen olen varma, että se on kohta kansainvälisestikin mahdollista. Voidaanhan nyt puhelinoperaattoriakin vaihtaa ja olen aivan varma, että pankit ovat niin fiksuja, että ne luovat tähänkin järjestelmän. Bittiraha on olemassa, niin ihan varmasti on olemassa järjestelmä, jossa ihminen voi pitää oman tilinsä Tietenkin pankit ovat olleet vähän pidättyväisiä tai suorastaan epäkiinnostuneita tästä asiasta. Mutta meidän on myös kehitettävä vähittäispankkitoimintaan sisämarkkinat. Se on asia, joka, joka antaa vauhtia ja, ja jolle pitää, pitää puhaltaa nyt vauhtia siihen. Ja minun mielestäni Tähän täytyy nyt todellakin panostaa. Tämä on iso askel eteenpäin. Se, että tilit voidaan, voidaan siirtää rajat on tärkeä asia. Se. Kiitos, Roksi. Kiitos, vain puhua lyhyesti. Tässä asiassa on tosiaan, niin kuin on nähty, niin kaksi eri aspektia. Yhtäältä tämä tosiaan tämä pankkitilien tarjoaminen kaikille. Ja tässä voimme vain yhtyä tosiaankin esittelijän ehdotuksiin. Hän on hyvä työtä. Ja sitten toisaalta tosiaan tämä modernisointi pankkimaailmassa. Ei saa unohtaa sitä, että pankkialahan on elinkeinoala ja tässä eh, ei toimita mitenkään sanelun alla, että sanellaan markkinoille jotain ja päätetään uudistuksista, jotka sitten maksavat tälle elinkeinolle kuitenkin. Eli tässä täytyy nyt olla järkevä ja varovainen, koska jos tässä nyt sitten todellakin sitten mm, sälytetään hirveästi velvoitteita ja teknisiä vaatimuksia pakkialalle, niin aiheutetaan kyllä häiriöitä. Ja tosiaan muilla alallahan on tietysti turvanormeja ja ympäristönormeja, se on tietysti totta, mutta jos ajatellaan vaikkapa tilin vaihtamasta toiseen, että pitäisi säilyttää samaa tilinumero, niin ei se nyt ole mikään välitön tarve. Tätä voidaan sitten siis mielessä, mutta pidetään kuitenkin tässä talousluvut mielessä ja muistetaan tosiaan se, että tässäkin jos kaikki siirretään verkkoon, niin menetään myöskin työpaikka ja tässä pääsi myöskään ryhtyä vain harhaiseksi. Kular. Kiitos seuraavaksi Gula. On très rapidement. D'abord merci. Aivan lyhyesti kiitoksia komissiolle tästä työstä, jonka se on tehnyt. Mielestäni työ on hyvä. Ja eh, sitten äh, täytyy myöskin saada tähän vastaus aika nopeasti, kuten Verne Langekin sanoi. Me, kaikki mitä olemme tehneet Emir-markkinoilla ja kaikki tämä on ollut aivan loistavaa, mutta tämä on nyt asia, joka on konkreettinen Euroopan kansalaisille. Pitää todellakin eh, Eh, sano, että hyvin harvoin olemme eri mieltä. Me olemme monta kymmentä vuotta valmistelleet sisämarkkinoita. Ehkä ei mitään liiallista pidä, pidä tässä nyt hakea, täytyy pystyä näitä tariffeja vertaamaan. En usko, että pankkisektori on nyt eh, se, joka rupeaa itkemään tästä asiasta. Tässä on nyt moneen kertaan sanottu tästä, mm, puhuttu tästä valinnanvapaudesta. Pitää toimia kunnianhimoisesti. On aivan selvää, että tällä hetkellä monella ihmisellä ei ole tällaisia rajat ylittäviä tilejä. Mutta kuitenkin onhan niin, että monet, monella perheellä on sukulaisia toisessa maassa ja perheenjäseniä. Tämähän oli poikkeuksellista kauan sitten. Nyt täytyy saada ratkaisu kaikkein vähävaraisimmille ja samalla täytyy myöskin saada edistettyä tätä rajat ylittävää toimintaa. Nyt kun tässä täytyy myös huolehtia siitä, ettei pidä stigmatisoida kaikkein köyhimpiä ihmisiä. Kaikki, kaikki on tässä Jyrgenin esityksessä mukana jo ensimmäisessä versiossa. Ihmiset haluavat vain eh, tiettyä peruspalvelua ja tasavertaisin ehdoin. Ei pidä tehdä mitään eroa kuluttajien välillä. Se on tärkeää. Meillä täytyy olla yksi ratkaisu ehkä, ehkä vähän erilaisin palveluin, koska kaikilla ei ole ihan samoja tarpeita. Mutta minä uskon, että se kun talousrahoituspalvelut ähm, äh, sirpaloituvat, äh, niin, niin tämä on vähän vaarallista. Ja meillä on kuitenkin digitaalipalvelut, jotka koko ajan kehittyvät. Ähm, olet hyvin luottamuksen arvoinen. Thank you. Now, uh... Kiitos. Nyt Jälleen Klute. Pyydän teitä puhumaan lyhyesti. Ensin Langen. Niin, halusin vielä kommentoida sitä, mitä Sofi sanoi. Hän totesi, että tarvitsemme todelliset sisämarkkinat. Niin, niin sanoit. Hän vaati siis todellisia sisämarkkinoita, mutta enpä usko, että se nyt mitenkään riippuu perus pankkitilistä, vaan tässä jäsenvaltioiden pitää kantaa vastuuta vertailtavuuden osalta, SEPA-maksumallien ja siis SEPA-malli ja muut tällaiset asiat ovat sisämarkkinoiden osalta tärkeämpiä kuin peruspankkitilin saatavuus, asuipa ihminen missä tahansa. Ei tässä nyt halua mutta ei pitäisi pystyä kuitenkaan ketään sulkemaan poiskaan. Haluan tehdä tämän eron. Please uh, try to be short. No niin, sitten esittelijä lyhyesti. Kiitos. Ensinnäkin lämmin kiitos kaikille näistä kommenteistanne. Joitakin eroja lähestymistavoissa tietysti on, mutta emmeköhän tässä löydä yhteisen linjan. Totta kai olen avoin pragmaattiselle toimintatavalle. Se, mitä Langen sanoi, vaatii vielä lisää keskustelua. Mielestäni tässä pitäisi olla EUn laajuinen pääsy näihin pankkitileihin. Ymmärrän kyllä, että joistakin kysymyksistä pitää vielä keskustella, mutta se, että tässä tämä palautettaisiin jäsenvaltioiden kontolle on epäilyttävää, koska tämä ei tähänkään mennessä ole toiminut on tunnustettava se, että tai siis pankkitili kyllä tunnustetaan maassa, mistä, hy, missä hyvänsä, mutta esimerkiksi Iso-Britanniassa on hankala saada pankkitili, joka tunnist, tunnustettaisiin sitten Saksassa esimerkiksi. Eli jos löytäisimme tähän ratkaisun olisin tyytyväinen. No kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. Ja sitten sanoisin vielä, että pääsemme eteenpäin, kun saamme tarkistukset. Meillä on varmasti vielä kylliksi aikaa keskustella niistä ja löytää kompromisseja. Sitten kysymys, jonka Werner Langen esitti, liittyy aikatauluun. No, aikataulu on varsin tiukka, jotta tämä ylipäätään voidaan vielä saada päätökseen ennen vaalikauden loppua tai vuoden loppua. Ehkä tässä määräaika voitaisiin asettaa viikkoa myöhempään. Kysyisin, onko tätä nyt mahdollista lykätä viikolla? Lange, liittyen tähän tarkistuksen jättämisen määräaikaan ja lykkäykseen, me harkitsemme lykkäysmahdollisuutta, mutta se sitten vaikuttaa mietinnön kokonaisaikatauluun ja käsittelyyn. Vastaamme teille sähköpostitse ja pyrkikää nyt puhumaan lyhyesti, koska meidän täytyy käsitellä vielä toinen mietintö. Mikrofoni. Mr. Klute? Ja, ich bin soweit auf... No, minä sain, sain tässä jo kaiken sanottua. Olen valmis. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt sitten aamupäivän viimeiseen mietintöön, se on Ferreiran mietintö. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso vuoden 2013 painopisteiden täytäntöönpano. Puheenvuoro Ferreiralle. President, I'll speak in English to be faster. Kiitos, puhun englanniksi, että asia hoituu nopeammin. Tämä on toinen mietintö jo 2013 ohjausjaksosta ja Siinä on parlamentin panostus siihen, mitä pitäisi ottaa opiksi seuraavaa ohjausjaksoa varten. Ja tässä on myös heijasteltu niitä päätelmiä, joita on tehty tämän vuoden maakohtaisista suosituksista. Tietenkin oletan, että kaikki ovat lukeneet mietinnön. Keskitynkin tässä vain tärkeimpiin ajatuksiin. Suositukset, jotka komissio on nyt laatinut, osoittavat ihan oikean suuntaisiksi, mutta ne siis ovat liikkuneet vain vähän oikeaan suuntaan. Voin tässä esittää muutaman yksinkertaisen viestin. Meidän pitäisi nyt päästä vakautuksesta jo eteenpäin tietenkin rahoituksalan vakauttaminen on tärkeää, mutta varmasti nyt on jo ymmärretty sekin, että jos ei ole minimikasvua, niin emme silloin saa aikaiseksi kestävää vakautusta. Eli nyt Eh, esimerkiksi Portugalin ministeri on hyvin tarkkaan noudattanut Roikan ohjeita ja sen pohjalta, mitä edellinen talousministerimme jätti perinnöksi, niin on selvää, että nyt eh, tältä pohjalta hän ei ole pystynyt pääsemään niihin tavoitteisiin, eh, minkä takia hän sitten joutui Ähm, eroamaan. Ja tämä on siis tosiaan nyt äh, tärkeä viesti. Meidän täytyy siis tosiaan pystyä vankentamaan kansallista tasetta ja budjettia. Ja parlamentin pitäisi antaa sellainen viesti, että jos todellakin halutaan todellisia kasvutoimenpiteitä, niin siitä siis kyllä puhutaan paljon, mutta tekoja ei ole nähty vielä ja aloitteitakaan ei vielä ole. Joten mitkä ovat sitten syyt tälle ja mikä on todellinen kasvumoottori? No on tietenkin hyvä, että muutamat ylijäämäiset maat voisivat vähän lisätä kysyntäänsä ja ja sitten voitaisiin myös lisätä palkkoja ja niin edelleen, niin että voitaisiin sitten tuoda lisää ostovoimaa rahatalouteen sen lisäksi, mitä alijäämämaissa nyt tehdään, kun on jouduttu tätä sisäistä kysyntää supistamaan. Ja sitten on myöskin tärkeää, että ei sovelta mitään kaikille soveltuvaa yhtä yhtäläistä mallia, koska maakohtaiset suositukset ovat yhä tärkeämpiä. Ja näissä suosituksissa – niin erilaisten talouksien on pitänyt mukautua eri tavoin. Niillähän on erilaiset talousmallit käytössä ja on myös tärkeää, että vahvistetaan eri EU-talouksien keskeistä riippuvuutta, mukaan lukien EU-alueella, kun muutamat maat, jotka ovat yhtyneet yhteisvaluutta, niin eivät pysty enää käyttämään hyväkseen näitä valuuttakursseja ja kansallista budjettia piristäkseen talouttaan. Eli on siis tärkeää ymmärtää, että jos ryhdytään nyt budjettikuria soveltamaan kaikissa maissa, niin sitten ei ole enää mitään vastinetta, kun tietyt valtiot ovat hyvin vientivetoisia. Ja sitten Olemme myös pyytäneet komissiota analysoimaan näitä epäsymmetrisiä vaikutuksia eri talouksiin, kun on sovellettu tällaista yhtenäistä ja horisontaalista politiikkaa, erityisesti euroalueella, mutta laajemminkin EUssa. Pyysimme komissiota myös tekemään vähän varovaista arviota siitä, että minkälaiset kasvuodotukset on tehty, koska meillä on paljon kokemusta siitä, että saadaan näitä ennusteita ja sitten niitä tarkistetaan alaspäin. Ja se luo paljon pelkoa sijoittajissa ja myös EU-kansalaisissa, joten meidän täytyy ehkä vähän rukata näiden ennusteiden laatua niin, että mm, olisi vähän luotettavat odotukset siitä, että se mitä tosiaan teemme, niin niillä toimilla sitten saadaan tosiaan odotetut tulokset. Tietysti on ehdotus myös, että tuottavuutta lisätään ja sitten investointeja tutkimus- ja kehitykseen ja sosiaalialan ja terveyteen, niin ei saa unohtaa myöskään 2020 tavoitteita. No 2020 tavoitteethan eivät ole lähentyneet. Eli jos haluamme tosiaan jatkossa olla iso kansainvälinen toimija EUna, niin silloin meidän täytyy tosiaan kasvaa ja meidän pitää investoida noihin aloihin, joilta sitä kasvua sitten löytyy pitkällä aikavälillä. Ja on myös ikävää, että tuo kasvu- ja työllisyys sopimus, jonka piti olla sisäisen kasvun lähde, niin sitä ei panna täytäntöön. Ja sama koskee myös näitä hankejoukko, velkakirjoja ja investointipankin toimia. Näistä löytyisi ehkä sitten lähteitä sisäiseen kasvuun. Ja uudet rahoitusaloitteet, niillä pitäisi tukea jäsenvaltioiden rakenneuudistuksia joita niille on suositettu. Joten odotamme aloitetta, josta on, josta on annettu lupailuja monta kertaa jo kilpailukyky- ja lähentymisen instrumentista CCIstä. Eli muistutamme tässä vielä kertaalleen. Ja sitten pyytäisimme komissiota arvioimaan talouden maapalloistuessa, että mitä EUn pitäisi teollisuuspolitiikkansa kanssa oikein tehdä ja ulkoisen kauppapolitiikan kanssa, niin ettei se perustuisi pelkästään protektionismiin, vaan olisi enemmänkin tällaisia vastavuoroisuusvaatimuksia ja varsinkin kolmansien markkinoiden markkinoille pääsystä, koska me tarvitsemme kolmansia markkinoita myöskin voidaksemme kasvaa ja sitten myöskin täytyy muistaa nämä yhteiskunnalliset ja ympäristömenetelmät ja sitten voitaisiin tehdä ex ante arvioita siitä, mikä on yhteiskunnan vaikutus näillä skavalla uudistuksilla. Ja pyydämme myös komissiota viemään loppuun talous- ja rahaliiton myös yhteiskunnallisen pilarin kautta sen mukaisesti, mistä Marian Tyssenin mietinnössä jo oli sovittu. Ja tällaiset äh, automaattiset vakautusmenettelyt otettaisiin kaikkein kipeimmin sen tarpeessa oleville maille ja sitten otettaisiin käyttöön myös sellaiset tulostaulut, joita on käytetty näiden makrotalouden epätaisapainon menettelyissä. Ja sitten ei ole myöskään perustettu vielä sitä ryhmää, joka parlamentille ja komissio on luvannut tuon tyypakin yhteydessä, niin että analytoisin sitä, että mitkä ovat ne sellaiset menettelyt, joilla voitaisiin luoda jonkinlaista yhteistä hallintoa valtion velkoja varten, koska tällä hetkellä ne valtiot, joissa on paljon korkeampi valtion velka, niin niissä on vaikea hallinnoista lyhyellä aikavälillä, että tarvitsisimme jonkin yhteisen eurooppalaisen käsityksen siitä, miten tästä, näinlaisista euromääräisistä veloista päättäisiin eroon. Ja sitten pitäisi käynnistää myös uudestaan reaalitalouden rahoitus ja P, erityisesti PK-yritysten rahoitus. Sitä tarvitaan, ja se edellyttää tietenkin pankkiunionin loppuviemistä ja tätä yhteistä kriisinratkaisumekanismia, yhteistä eurooppalaista viranomaista, tällaisia on, odotellaan edelleen sama koska myös talletussuojajärjestelmää ja nyt äh, on nähtävästi jotain parannusta odotettavissa ja sitten tietenkin myöskin tämä elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelmä, jolla voitaisiin rukata reaalitaloutta ja saada aikaiseksi jälleen sisämarkkinoita. Sitten muistutamme myöskin veronkierrosta ja finanssitransaktioverosta vielä sen mukaisesti, mitä EPES on aiemmin sovittu. Ja pyydämme myös äh, sitä, että parannetaan tätä äh, demokraattista Mm, legitimiteettiä Troikassa. Ja sitten euroalueen vakauttamista, joka on nyt siirtynyt enemmän hallitusten väliseksi yhteistyöksi. Eli ei tässä oikeastaan ole mitään uutta. Nämä viestit, jotka haluaisin ottaa tähän jälleen mukaan. Mutta nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita parlamentti on pyytänyt yhä uudelleen, eikä näitä ole vieläkään nähty toteutuvan. Eli nyt on tosiaan aika viedä eteenpäin näitä kysymyksiä ja päästä sitten sanoista tekoihin, koska tilanne ei suinkaan ole parantumassa. Joten koetamme siis laatia tällaisen laajan kannanoton ja voimakkaan parla- kannanoton parlamentista näinä euroalueen vaikeina aikoina. Kiitos. Seuraavaksi varjoesittelijät. Ensin Gose. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Ferreiralle, että hän on valmistellut tästä ohjausjaksosta mietinnön. Me arvioimme jo kuukausien ajan, tai siis meillä on nämä, me käytämme näitä samoja sanoja me puhumme julkista taloudesta, talouskuurista ja meillä, meillä on tällaisia rukouksia ja mitään sitten kuitenkaan emme tee. Me uskomme, että vain ne, nämä verbit, pelkät verbit tuovat ratkaisun. Ja aina välillä kansalaisille kerrotaan, että kriisi on nyt takana, että tämä nyt menee jo paremmin. Ja me eh, huomaamme näissäkin maissa, kuten Portugalissa, joka on paljon ponnistellut, että eihän sen aina eh, suju. No niin, eilen kysyin juuri, että eilen EKPltä, että mitä Portugalille kuuluu, enkä saanut mitään vastausta. Mutta sitten kun lakeja halutaan tehdä, niin kyllä niitä syntyy ja, ja ollaan EU 2020 strategiassa, strategiasta. Mutta missä me näemme nyt e, suoraan sanoen presidentin puolella nämä EU 2020 tavoitteet? Eli tässä tehdään päätöksiä ja kuitenkaan niitä ei noudateta. Eli täällä puuttuu nyt johdonmukaisuutta. Sanotaan, että rakennemuutoksia tarvitaan ja joka ikinen kuvittelee niitä tekevänsä ja selittää kansalaisille, kuten Ranskassakin, okei, okay, e, uudistetaan eläkejärjestelmää, mutta ei mitään tapahdu ja vuosikausia tehdään. Kyllä tästä ja tässä on kysymys kuten perheestä, joka elää yli varojensa. Me yritämme jotakin vakautta löytää. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että pitää koko ajan vahtia menoja, pitää vahtia julkista kulutusta ja, ja olla tehokas. Mutta se, mikä tuo vas- kasvua, se on yritykset mistä sitten luottamus löytyy. Mutta miten me voimme luottaa järjestelmiin, jotka kaksi kertaa vuodessa muuttuvat? Mitä voi käynnistää yrityksessä muutoksia, kun ei, ei sitä voi tietää, mitä viiden vuoden jälkeen syödään, kun, kun kaikki muuttuu? Ajatuksia ei puutu, mutta toimintaa puuttuu. Ei ole tarkoitus väärin käyttää varoja ja usein puhutaan, että rikkailta, rikkaiden pitäisi käyttää enemmän näitä varoja. No esimerkiksi Ranskassa esimerkiksi kun koulut alkavat, niin annetaan sellainen raha, raha summa käyttöön. Ja sitten huomaamme, että supermarketeissa taulu-tv-kauppa kasvaa. Eli täytyy myös miettiä, minkälaista rahajärjestelmää ruiskutetaan. Budjetit ovat alijäämäisiä ja kuitenkin halutaan kasvua. Eihän se tällä tavalla toimi. Ja ne, jotka väittävät olevansa johtajia, niin heiltä on nyt pyydettävä ratkaisuja. Vaatimattomasti minä itse tässä teen työtä sosiaaliturvan, oikeusvarmuuden ja muiden asioiden eteen. Minä herra Dragilta eilen kysyin, että miten tähän järjestelmän riskiin tämä sosiaalinen eh, huono-osaisuus eh, liittyy. No hän ei vastannut mitään. Onpa sitten oikealta tai vasemmalta, niin eh, kysymys on olemassa. Puhutaan sanoilla, hienoilla sanoilla, mm, puhutaan, puhutaan isoilla sanoilla, mutta kuitenkaan tekoja ei ole. No, ohjausjakso, minä uskon tai toivon, että sillä olisi jotakin positiivisia vaikutuksia. Me tarvitsemme tiuk- tarkempia suosituksia komissiolta. No ehkä jos kohesio menee pitkälle, niin se menee, mutta eihän se ole komissio, joka päättää. Kyllä, se on neuvosto. Jos meillä ei ole toimintaa, eikä, eikä käytetä vain näitä ekonomisteja, jotka aiva, aina sitten sanovat, että valitettavasti tuli tehtyä väärät eh, ennusteet. Me tarvitsemme luottamusta, mutta jos vaikka Troikakin sanoo, että kyllä tässä laskeskeltiin, mutta sori, vaan laskettiin väärin. No, Ja sitten arvioidaan se, mikä on, on oikea tapa toimia. Ehkä huippukokoukset voisivat tuoda jotain konkreettisempaa meille, mutta minä kyllä pelkään pahoin, että näin ei ole. Thank you, Mr. Gose. Kiitos. ryhmästä ei näy olevan ketään paikalla. Pyydän anteeksi. Entä liberaaleista? Eikö teidän rivestänne ole ketään Siksi annan puheenvuoron nyt Lambertille. Aion puhua nyt ranskaa, Jean-Paul, mutta tämä on ihan sinua varten. Minä olen ihan samaa mieltä kanssasi siitä, että pitää tosiaan vähän katsoa, että miten saadaan taas vähän äh, vauhtia EUn talouteen, mutta toivottavasti olet samaa mieltä kanssani siitä, että jos tosiaan nyt yhteiskunta ihan kuristuspisteessä, kun koitetaan vähän puhastella, mutta siis tosiaan nämä heikommat kuluttajat ja PK-yrittäjät tässä ovat kyseessä. Voitaisiin konkreettisesti sanoa, että jos haluat antaa sanoa vauhtia EU-talouteen, niin silloin tarvitaan verouudistus, joka edellyttää yhteisiä toimia EU-tasolla. Koska jos tosiaan tässä nyt puhutaan verokilpailusta edelleen, niin silloin pienet maksavat ja isot luikertelevat kortvereistä. Eli jos tosiaan saadaan aikaiseksi veroudistus sekä yrityksille että fyysisille henkilöille, niin luonnollisille henkilöille, niin se olisi edistysaskel. Niin, tällainen pikku huomio vain. Tämä voisi olla ala, jonka osalta voitaisiin puhua konkreettisesti. Ja sitten olen monesta asiasta samaa mieltä esittelijän kanssa ainoastaan vaan haluaisin kiinnittää huomiota muutamaan elementtiin, jota haluaisimme vahvistaa. Ensinnäkin tästä ohjausjaksosta, niin tämähän on tosiaan aika uusi juttu EU:ssa ja tämä, että tätä mm, ohjausjaksoa työstetään joka vuosi, niin se paranee. Ensimmäistä kertaa tämän teki DG ECFIN komissiossa. Se oli komission yhteistyötä aikoinaan ja se mikä siinä – Mm, ja sitten joskus sanotaan, että jotkut pääsostot ovat oikeastaan tasa-arvoisempia kuin jotkut toiset, ja ECFIN nähtävästi komissiossa on vähän tärkeämpi tekijä kuin jokin toinen pääosasto. Mm, mutta joka tapauksessa siis tarvittaisiin jonkinlaista harmonisointia tässä työssä, kun on tällaisia maakohtaisia tiimejä mm, komissiossa ja ne työstävät aika erilaisia standardeja mm, maittain, eikä esimerkiksi katsota, että mitä tapahtuu tutkimus- ja kehitysmäärän osalta. Tavoitteenahan on 3 prosenttia, mutta siitä ollaan aika kaukana vielä ja tämä kuitenkin mahdollistaisi kilpailukyvyn parantamisen maissamme. Mutta tätä näkökulmaa Joissain suosituksissa tarkastellaan paljon enemmän kuin sitten taas joissain muissa. Ja sitten on monen paradiksi, ettei ne välttämättä ne huonoimmat oppilaat saa näitä tiukimpia suosituksia. Tämä ei ole kovinkaan johdonmukaista. Eli ehkäpä tätä menettelytapaa pitäisi enemmän vielä yhtenäistää ja tiukentaa eri maiden välillä niin, että saataisiin vähän vauhtia tähän prosessiin. Ja jos katsotaan näitä lainsäädäntöehdotuksia, joita on tulossa tästä ex-ante-talouspolitiikan koordinoinnista, niin se olisi yksi keino justinsa niin sopia tällaista yhteisistä metodi, metodologisista standardeista. No en tiedä, onko täällä muuten komissiosta ketään paikalla, mutta toivoisin, että näin kuitenkin kävisi. Ja sitten tosiaan, niin ainakin huomataisin kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että on ilmoitettu, että ryhdytään tarkastelemaan julkisen talouden menoja. Ja voitaisinkohan tämän osalta olla vähän tarkempia, jos katsotaan esimerkiksi investointeja ja toimintamenoja, joita voitaisiin varmasti vielä järkeistää Tästä on Satu Ine Ireneltä tekstiä, mutta kyllä tätä työtä pitäisi tehdä vielä paljon syventävämmin. Ja sitten toinenkin raportti vielä, jota odottelemme, eh, talous- eh, ja rahaunionin sosiaalinen ulottuvuus. Jos muistaa Sixpackin hankkeet ja makrotalouden tasapainottamista, niin silloin me korostimme sitä, että yhteiskunnalliset tekijät saavattavat aiheuttaa valtavia, e-, valtavaa epätainoa talouteen. Mm, ja meistä on tosi tärkeää, että katsottaisiin tosiaan tulostaulussa myöskin näitä uskottavia ja mitattavia yhteiskunnallisia indikaattoreita, jotka mahdollistavat tosiaan tämän seurannan. Koska jos olemme vauhtia talouteen, niin eh, oliko siinä sitten kyse 7, 26, 27, 28 prosenttia köyhiä yhteiskunnassa, niin ei siihen silloin päästä. Eli pitäisi, jos nyt joka ikinen vuosi yhdellä prosenttiyksiköllä kasvaa köyhien määrä yhteiskunnissa, No voidaan tietysti sanoa, että tämä on ehkä enemmänkin tämmöinen eettinen ongelma, jos katsotaan eh, ihmisoikeusjulistusta, jossa sanotaan, että me kaikki olemme eh, syntyneet tasa-arvoiseksi, niin jos unohdetaan tämä eettinen kysymys, niin ei siitä huolimatta ole taloudellisesti järkevää, että osa ihmisistä on syrjäytynyt ja kamppailee vain eh, eh, elin elossa pysymisestään. Eli tässä on ikään kuin jäädytetty koko joukko tuottavasta osasta väestöä ja siksi täytyisi verrata myöskin tai seurata näitä indikaattoreita. Ja sitten tosiaan tämä toinen kysymys olisi vielä tämä verouudistus. Ja sitten tosiaan, jos halutaan myöskin parantaa talouden kestävyyttä, niin pitäisi katsoa myöskin työn tuottavuutta. Tätä me olemme aina pitäneet esillä ja tosiaan tuottavuuden suhdetta pääomaan ja tosiaan minkälainen tuotto saadaan pääomalle. Jos katsotaan resursseja ja energiaa, niin sitten vielä kyllä varmasti voidaan tehokkuutta parantaa resurssien ja energian tuottavuutta. Ja sitten tosiaan, kun ajatellaan osakkaiden pitää vain nopea elämän maailmassa, jossa tuotto ei ole enää niin hyvä. Eli jos pitää tosiaan todeta, että eläkkeensaajienkin pitää oppia elämään maailmassa, jossa raha ei kasva puissa, niin sama koskee kyllä, ihan sama oppitunti koskee kyllä osakkaan omistajia, että ei enää voi saada 10-15 prosenttia tuottoa sijoituksille. Tämä on nyt vain realiteettia, eikä tämä koske pelkästään mitään sosiaalista oikeudenmukaisuutta, vaan tämä on ihan tosiasia. Esimerkiksi Kiinassa niin pääomalle tuskin saa tuottoa, ja sitten tässä meillä tämä on ollut ö, ö, ihan tykkänään päinvastoin. Meillä on annettu aivan liian iso tuotto pääomalle jos ajatellaan, että meillä on kuitenkin kilpailukykyinen markkinatalous kyseessä tällä, joten jos ajatellaan tosiaan näitä investointeja, niin et meidän, mielestämme tässä kyllä maksetaan osinkoa ihan liikaa pääomalle. Ja sekin on osa, muodostaa osan kilpailukyvystämme. Ja sitten siltä Elisa sanoi vielä tästä demokraattisesta oikeutuksesta ö, tosiaan ö, Troikan toimista. Niin ö, jotkut sanovat, että pitää saada enemmän poliittista yhdentymistä, taloudesta ja niin edelleen. Ja toiset sanotaan, että ei suinkaan, mutta eh, ei tässä oikeastaan kumpikaan, ei tässä kaikkea voi saada, koska jos ajatellaan, että jos kuka tahansa Matti Meikäläinen jäsenvaltiossa, jos hänen pitäisi hyväksyä nuo, nämä talouspoliittiset päätökset, joita tehdään, niin silloin näiden Päätösten täytyy olla demokraattisesti oikeutettuja, tulivatpa ne päätökset sen Pariisista tai Brysselistä. Ja mielestäni, jos nyt tosiaan halutaan tätä talous, talouden ohjausjaksoa parantaa sen demokraattisen oikeutuksen kannalta, niin silloin tarvitaan nimenomaan tätä taloudellista yhdentymistä, taloudellista yhdentymistä, mutta sitten tarvitaan myöskin tämä legitimiteetti samalla tapaa kuin kansallisessa politiikassa. Vaikka en tietenkään yritä sanoa sitä, että kaikki mitä kansallisesti tapahtuu, se on ihan hienoa ja sitten taas Brysselistä tulevat päätökset ovat ihan pielessä. Kyllä kansallisesti ihan samoja virheitä tehdään kuin täälläkin, mutta meidän pitää siis parantaa tätä demokraattista oikeutusta sekä kansallisessa valtiossa että eu ja näin sitten saadaan puolto näille päätöksille, joita täällä tehdään. I'm giving the floor to Mr. Seuraavaksi Epping. Ja puhukaa korkeintaan viisi minuuttia. Kiitoksia. Puheenjohtaja, en toista edellisen puheen ajan käyttää. Ja puhun myös hieman hitaammin. Ehkä tämä on helpompaa sitten tulkelle. Ferreira ja minä emme valitettavasti ole useinkaan olleet yhtä mieltä asiasta. Tämä on valitettavaa ja näin on myös tämän mietinnön osalta. Haluan kuitenkin kiittää häntä esittelijänä hänen intohimoisesta työstään, mutta tässä on monta asiaa, joista olen täysin yhtä mieltä ja jota pyrin nyt muuttamaan. Sallikaa minun käsitellä näitä asioita. Ensinnäkin tässä pyydetään, että kilpailukyky ja konvergenssivälinettä lähdetään todella pikaisesti täytäntöön panemaan. Tämä johtaisi siihen, että EMUn kautta pankkiunionista tulisi tällainen siirtounioni. Ehkäpä esittelijä ajattelee juuri näin. Tässä halutaan nyt kopioida jo tehtyjä kansallisia virheitä EU-tasolla. Lisäksi tässä halutaan puuttua finanssitransaktioveroon, halutaan lähentää verojärjestelmiä EU-ssa, mutta oma ryhmäni on aina vastustanut voimakkaasti FTTtä ja verojärjestelmien lähentämistä. Ja sitten EMUn liittyvä sosiaalinen pilari ja tulostaulu. Komission pitää todella pohtia, onko tämä oikea paikka käsitellä sosiaalipoliittisia kysymyksiä. Sitten emme saa unohtaa sitä, että ylijäämämaiden pitää nostaa kysyntää, mutta tämä johtaa sitten tilanteeseen, jossa Saksan kaltaiset maat saavat rangaistuksen siitä, että ne ovat liian kilpailukykyisiä. Joten puheenjohtaja. Valitettavasti Ferraran mietinnössä kyllä maailma kääntyy täysin päälailleen. Kiitoksia. Seuraavaksi Giegold saa viisi minuuttia puheaikaa. Ich würde gerne nur einige kurze Anmerkungen. Minä haluaisin vain muutaman pikku kommentin tästä tehdä. Tämä tulee nyt saksaksi ja Jean-Paul myös. Me e, valitsemme aina vihreissä Jean-Paul Cogessin mukaan sanan. Mitä mikä minua tässä ärsyttää eniten on, että tässä pitää erottaa kaksi asiaa toisistaan. Täällä talossa on erittäin suuria eroja, kaksi suuntausta talouspolitiikalle. On sellaisia jäseniä, jotka haluavat eh, tätä tiukkaa linjaa, tässä sääntelykilpailua, verokilpailua ja, ja tietenkin Eh, tässä eh, on, ei ole kysymys näistä sosiaalista markkinataloudesta. No sitten, sitten on liberaaleilla vähän erilaisia näkemyksiä ryhmän sisällä, mutta sosialistit eh, toivotaan, siellä toivotaan enemmän mm, kasvua ja tasapainottamista ja miten sitten, mistä tämä kasvu tulee. Ja, ja sielläkin leirissä on, on eroja. No, näistä voidaan tietenkin kiistellä. Eh, mutta komission paperi on yksioikoinen. Eh, tässä on kompromissi, joka liittyy Svantsi, anteeksi, 2020 strategiaan. Eh, yleensä komissiolla onkin toinen silmä aina pime, pimeänä. Ja on aivan selvää, että mitä tulee uusiutuviin energiavaroihin, Malta ja e, Viro ovat saaneet nämä mahtimaat uudessa energiassa suositukset, mutta muut maat eivät ole sellaista saaneet. No Filip täällä viittasi jo siihen, että Eh, paljon vähemmän, on, miten täällä on suosituksia työllisyyteen ja köyhyyden poistoon. Eli tämä on epäjohdonmukaista. Täällä tuntuu vähän aina siltä, että mikä maa mitäkin haluaa, kukakin haluaa, niin sitten tulee sen tyyppisiä eh, suosituksia ja mikä ne onnistuu. No sitten on myös metodeista kysymys. Kun käytetään samoja kriteerejä talouspolitiikkaan arvioinnissa, niin, e, niin täytyy myös katsoa näitä suosituksia eikä preferenssejä, mitä maissa on. Koska tämä johdonmukaisuus on se, mitä parlamentti on aina pyytänyt. Mutta mikä tässä nyt tarkoittaa, se on jotakin aivan muuta. Se, että ei täytetä sitä, mitä on suunniteltu tai luvattu. Ja vaikkei, vaikkei hyväksykään suosituksen sisältöä, niin, niin komission täytyy selvästi toimia avoimesti, että tiedetään, mikä suositus pannaan täytäntöön tai ei. 140 suositusta ja 17 niistä on, on mennyt selvästi eteenpäin. Ja tämä tarkoittaa, että ei edes 15 prosenttia ole pantu täytäntöön. Ja eli tässä on erilaisia käsitteitä, joita käytetään eri maiden kohdalla. Tässä ei ole käsitteellistä selkeyttä Eh, mikä maa on mitäkin pannut täytäntöön, eikä tietenkään ole mitään yhteistä taulukkoakaan siitä, josta yhtenäisesti näkisi, että mikä maa on mitäkin saanut täytäntöön pantua. Komissio ei, ei nyt eh, toimi eh, sillä tavalla, kun, kun olisi tarkoitus. Me olemme siis parlamentin puolelta pyytäneet monta kertaa me Olemme puhuneet komission kanssa tästä moneen kertaan. On selvästikin äh, pelkoa siitä, että neuvosto ei äh, peru, näytä korttejaan ja vaikka se päättää suosituksesta, niin sitä ei kuitenkaan panna täytäntöön. Talouspolitiikan koordinointi on tärkeä asia, sen täytyy vain onnistua. Kiitoksia tästä puheajasta. Mutta me Eh, haluamme tietää sen, että miksi ei ole pantu täytäntöön näitä suosituksia, jotka ovat jo viime kaudelta. Parlamentti haluaa tämän tietää ja myöskin tämä valiokunta. Okei. Okay. Um, it seems... No niin. Nyt näyttää siltä, että kukaan muu parlamentin jäsen ei halua enää käyttää puheenvuoroa. Entä komissiosta? Hyvä, saatte puheenvuoron lyhyesti. Aivan lyhyesti. Liittyen täytäntöönpanoon jo olemassa olevien maakohtaisten suositusten osalta, niin kiinnittäisin jäsenten huomioon arviointiin, jota komissio on tehnyt. Me olemme todella hu- yhtä huolissamme kuin te siitä, että useilla aloilla täytäntöönpano on takkuillut. Tiedämme, että joillakin aloilla täytäntöönpano ja edistys on ollut merkittävä. Mutta kuten Giegold sanoi, toisaalta taas se on ollut pettymys. Mutta uskomme kuitenkin, että täytäntöönpanon arviointi, joka koostuu vain siitä, että vertailtaisiin täysimääräistä täytäntöönpanoa tai korkeantasoista täytäntöönpanoa 12 kuukauden ajalta suositusten osalta ehkä kuitenkaan ei kiinnitä kylliksi huomiota kaikkiin ponnistuksiin. Eli sanoisimme, että olemme periaatteessa perushuolenaiheesta yhtä mieltä kanssanne, mutta sanoisimme kuitenkin, että jäsenvaltiot ovat useilla aloilla suositusten kautta ja poliittisten suositusten kautta, joita toimielimet ovat antaneet, päässeet eteenpäin, vaikka olemmekin sitä mieltä, että kaiken kaikkiaan täytäntöönpano on ollut riittämätöntä. Mutta ohjausjakson kokonaistulokset ovat kuitenkin olleet monelta osin tyydyttäviä. Giggled. I'm not happy täytyy sanoa suoraan, että en ole kyllä yhtään tyytyväinen vastaukseen. Minähän puhuin hyvin spesifisesti, ja jos katsotaan tosiaan eri maa kertomuksia, joita olette julkistaneet, niin joissakin kertomuksissa mm, mm, sanotaan, että on pitkälti toimeenpantu, joissa sanotaan, että on merkittävää edistystä ja vähän edistystä, jos vertailee tosiaan tätä kielenkeittoa käyttäjiä. Olemme tosiaan tehneet näin kaikkien maaraportin osalta, niin aina käytetään erilaista kieltä, kun kuvataan sitä, minkälaista se edistys on kussakin maassa ollut. Niin että tässä mielessä, että tämä arviointi ei ole mahdollista. Ei voi vertailla eri maiden edistystä, koska ei ole mitään johdonmukaista metodologiaa maiden kuvauksissa. Ja sitä paitsi ei ole yhtään taulukkoa, josta voisin nähdä eri raportin pohjalta, mitä on tehty. Ei ole edes taulukkoa, jossa olisi kuvattu viime ja tämän vuoden suosituksia niin, että vaikkapa lehtimiehet helposti pystyisivät hoksaamaan, että mitä siellä oikeastaan on tapahtunut. Ja mekin toimilimme teemme äänestäjien parissa töitä ja meidän pitäisi saada nämä arviot. Ja jos ette uskalla arvioida sitä, että mitä on tapahtunut verrattuna viime vuoteen, kun neuvosto on tehnyt päätökset ja mitä on sitten oikeastaan saavutettu niin ja niin, että tätä kaikkea pysyy vertailemaan, niin ette ole kyllä hoitaneet hommianne. Pitäisi olla pikkusen spesifimpi. Back to... Kiitos. Nyt sitten puheenvuoro vielä Herreralle. Aika on 10 minuuttia kokouksen päättymiseen. Muito obrigada. Eu acho que não preciso de 10 minutos. Kiitoksia. Ei minun nyt kymmentä minuuttia tarvitse. Mutta yritänpäs nyt tähän eh, vastata. Minä haluaisin kiittää kollegoita. Haluaisin myös eh, kiittää näistä parannuksista, joita tämä tekee mietintöön. Minä haluan korostaa sitä, että mitä herra Kuses eh, sanoi, minä en ole aivan samaa mieltä siitä tavasta, jolla hän on lukenut tämän. Mitä tulee parlamenttiin, ja niin sanotaan, että parlamentti tekee sitä ja tätä, mutta maailmahan jatkaa vain menoansa. Ja jos me emme saa laajaa yhteisymmärrystä näiden eh, suositusten taakse, meidän täytyy mennä vähän intensiivisempään vaiheeseen. Tässä on kysymys siitä, että monet kansalaiset eh, ovat eh, todellakin epätoivoisia eivätkä luota näihin järjestelmiin monissa maissa. He eivät tiedä, kuka venettä ohjaa suuressa EU-veneessä. Ja enkä minäkään ymmärrä tätä, miten Mario Draghi sanoi Portugalista. Se on minun maani, mutta se on todellakin sellainen maa, joka on noudattanut näitä Troikan suosituksia. Meillä on ministeri eronnut ja, ja ihmiset ovat hyvin epäluuloisia. Kuitenkaan kukaan ei eh, Troikassa seuraa näiden suositusten laatua, jota maalle on annettu. Se on se vähin, mitä voitaisiin valita. Mitä Giegold, hän myös halusi analyysejä ja hän pyytää sitä, että tällä laadittaisiin näistä aikaisemmista asenteista eh, analyysi. Ja minun mielestäni asia on, on hyvä meidän täytyy katsoa, kuinka nämä suositukset on pantu täytäntöön, mutta meidän pitäisi itse suosituksiakin katsoa. Täällä on nimittäin maita, jotka vain menevät eteenpäin ja tilanne muuttuu vaikeammaksi kuin mitä se alun perin oli. Pitää katsoa niitä asioita, joita on tehty ja miettiä tätä tarpeellisuutta ja, ja tietenkin täytyy mennä loppuun asti. Täällä oli myöskin eh, muita kommentteja. Epix otti esille tiettyjä ongelmia. Hän on vastaan tätä eh, sosiaalista pilaria ja tätä transaktioveroa. Meidän täytyy kuitenkin palkkojen pitää riippua tuottavuudesta. Ja, ja tietenkin, jos palkat laskevat, niin silloinhan edessä on ongelma. Parlamenttineuvosto ja komissio eh, ne menevät yhteen suuntaan, mutta tämä mm, transaktiovero on sellainen, mihin on otettava kantaan. Ja mitä sitten CCIhin tulee, niin pitää seurata sen kehittymistä. Minä olen, e, minun asenteeni ja näkemykseni asiasta on tietenkin erilainen kuin enemmistön. Me kuulimme, mitä Philip e, sanoi ja to, joistakin asioista olen samaa mieltä ja minä toivon, että joistakin asioista tulee yksimielisyys ja, ja että saamme sellaisia kompromisseja, jotka heijastuvat sitten tulevaisuuteen. Meidän täytyy päättää tästä yleisestä linjasta, jota seurataan. Minä kuitenkin odotan vielä näitä tarkistuksia nyt me olemme todellakin puhuneet tarpeeksi, nyt täytyy tehdä jotain konkreettista, nyt täytyy tapahtua jotain ja meidän täytyy yhdessä ponnistella. Kansalaiset todellakin ovat epäilevällä kannalla, että ymmärrä, minkälainen kurssi meillä oikein on. Hyvä. Kiitoksia kovasti esittelijä Ferreiralle. Nyt Valitettavasti, koska mietintö on kiireellinen, niin tässä tarkistusten jättämisen määräaika on 17.7. Tässä kaikki tämän aamun osalta ja jatkamme kello kolmelta. Kiitos.